chers collègues, bonjour. Nous allons commencer nos travaux. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Bonjour, monsieur Lungril. Alors, vous... No niin, täällä ei ainakaan kylmä tule. Aloitetaanpas Esityslista hyväksytään, jollei kukaan sitä vastusta. Pöytäkirja kokouksesta, joka pidettiin 35. voidaan myöskin hyväksyä, jos sitä ei kukaan vastusta. Minulla ei ole mitään erityistä tiedotettavaa tänään, joten siirrytään suoraan ensimmäiseen näkemysten vaihtoon, joka koskee kauppaa esittelijänä Jacqueline Foster. Ja näin siis päästään seuraavaan kohtaan, edustaja Foster. Kyseessä on aika arkaluontoinen kysymys, jota käsittelette tässä mietinnössä. Se on tärkeä sekä ilmailualalle että ympäristölle. Ja ilmailu yhdessä kaupallisten kumppaneidemme kanssa. Varjoesittelijänä on keskusteltu hyvin paljon erilaisista kompromisseista ja näin annan teille edustaja Foster puheenvuoron ja sen jälkeen varjoesittelijät ja kaikki jäsenet voivat ottaa kantaa, jos haluavat esittää näkemyksensä tästä ajasta. Aika on kortilla tänään, joten totean heti, että ne, jotka eivät ole varjoesittelijöitä, niin eivät saa puheaikaa kuin minuutista kahteen. Ja sitten Euroopan komissio mahdollisesti haluaa käyttää puheenvuoron ja vastata kaikkiin kysymyksiin, jotka tulevat esille. Edustaja Foster, te voitte aloittaa. Oletteko valmis? Olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. No, kaikki kollegat eivät tietenkään suoraan olleet mukana tämän mietinnön laatimisessa, mutta haluaisin sanoa heille, että tässä nyt yritän pysäyttää kello, koska me yritämme saada aikaan maailmanlaajuiset päästökauppajärjestelyt. Meillähän on eurooppalainen järjestelmä, joka luotiin jokin aika sitten, mutta se ei ihan toiminut. Mutta komissio on tehnyt kovasti työtä ja minä tuen täällä komission jäsentä Bulcia. Hänhän oli viime vuonna Montrealissa. Ja tärkein tavoitteemme on tosiaan pysäyttää kello, koska yritämme saada aikaan maailmanlaajuisen järjestelmän, joka otettaisiin käyttöön vuonna 2021. Joten meidän pitää nyt mahdollistaa se, että neuvottelijat, siellä on mukana myöskin EU ja 163 muuta maata, ja toivottavasti yhdessä pystymme luomaan sitten järjestelmän, joka hyväksytään maailmanlaajuisesti, koska se olisi ihanteellinen järjestelmä. Ei ole mitään järkeä, että olisi eri järjestelmiä eri osissa maailmaa, vaan Meillä pitää olla maailmanlaajuinen järjestelmä. No, hyvä uutinen on se, että tämä on vapaaehtoinen järjestelmä, mutta sitten kun siihen on liittynyt, niin se ei sitten enää olekaan vapaaehtoinen. Ja 17 maata on allekirjoittanut sen ja ne vastaavat jo yksistään 85 prosentista päästöistä, eli se on jo hyvä uutinen. Eli sitten seuraava vaihe. Mehän kaikki tuemme tällaista maailmanlaajuista järjestelmää. Eli haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja koordinaattorit yrittävät saada aikaan vahvemman kannan, kun neuvottelemme tästä pysäytäkää kello lainsäädännöstä. Ja ympäristövaliokunnassa ikävä kyllä emme tässä onnistuneet, mutta tilanne on nyt tämä. Ja tähän on merkattu plussa kolmikantaneuvotteluita silmällä pitäen. Ja Strasbourgin kokous oli hyvä ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä. Meillä on lukuisia kompromisseja ja olen ottanut huomioon kaikki kansanpuolueen, kaikki SNDn, kaikki ALDEn, no ikävä kyllä vain pari, sitten vihreistä ja pari GUEsta. Ja yksi sosialistijäsenistä oli laatinut samantyyppisiä tarkistuksia kuin vihreiden jäsenet. Mutta kun äänestämme huomenna, niin nämä eivät sovi yhteen sen suunnan kanssa, johon meidän pitäisi siirtyä. Eli muistuttaisin nyt, että jotta pystymme nyt pysäyttämään tämän kellon, niin meillä aikaisemmin oli yhteistyötä Alden sosialistien ja kansanpuolueen ja ECRn kesken ja sitten muita yksittäisiä meppejä, koska me kaikki ymmärsimme, että tämä on paras mahdollisuutemme saada nyt aikaan jotain kansainvälisesti hyväksyttävää. Ja puhun nyt kolmesta alasta, en nyt mene kompromisseihin, kaikki ovat ne saaneet jo etensä, mutta tärkeää on se, että selitetään, että on kaksi järjestelmää, alkuperäinen vanha EUn ETS-järjestelmä. Ja siellä siis huutokaupataan näitä lupia. Näin siis ETS-järjestelmä toimii. Sitten uusi kansainvälinen järjestelmä, maailmanlaajuinen järjestelmä, olisi sitten erityyppinen päästöjärjestelmä. Eli olen ottanut pois viittauksen tähän lineaariseen tekijään ja se johtuu siihen, että sitä ei voida soveltaa tällaisen offsetting-järjestelmään. Se sopisi tähän varhaan järjestelmään, mutta ei välttämättä tähän uuteen. Eli tällaisia neuvoja minä olen ainakin saanut tästä asiasta. Ja meillä ei voi olla mitään päällekkäistä työtä eikä mitään ristiriitoja sen suhteen, mitä tehdään tulevaisuudessa, koska sitten kun meillä on maailmanlaajuinen järjestelmä, niin ainakin minun mielestäni sitä pitää soveltaa lennoista kolmansista maista ja myöskin EUn sisäisissä lennoissa. Esimerkiksi jos Madridista lentää Pariisiin, niin sehän on kansainvälinen lento, joten tätä järjestelmää tulee soveltaa. Ja jäsenvaltio ja yritys, oli kyse sitten mikä tahansa, niin kaikki samat säännöt koskevat näitä samoja lentoja. Ja toinen tärkeä järjestelmä alkuperäisessä järjestelmässä, kun kerättiin varoja sitä varten, niin se oli aika epämääräistä. No tietysti käytettiin ilmailualan päästöistä saatuja maksuja ja sitten siellä on jonkinlainen ilmastonmuutos, no en nyt tiedä, hanke. Emmekä oikeastaan siitä kauheasti välittäisi, koska tämähän koskee nyt Ilmailuala, avaruusala ja meillä on järjestelmiä ja hankkeita, joihin on viitattu. Clean Sky One, Clean Sky Two. Meillä on siis miljardien eurojen hankkeista, jotka ovat jo käynnissä liittyen tutkimukseen. Meillä on tämä yhtenäinen ilmatila ja muita hankkeita. Ja tulevaisuudessa on muita hankkeita, joilla sitten hillitään näitä päästöjä. Ja meillä on tämä hiilidioksidijärjestelmä. Ja meidän täytyy sitten korvamerkitä varoja näistä kansainvälisistä järjestelmistä, jotka sitten laitetaan tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen jäsenvaltioissa, jotta voidaan hillitä ilmailualan päästöjä. Eli tämä liittyy tähän korvamerkitsemiseen. Ja sitten oli toinen vähän teknisempi kysymys. Se oli muistaakseni kompromissi seitsemän, Eli siinä vain toistetaan, että kun oli poikkeuksia ensimmäisessä järjestelmässä, esimerkiksi diplomaattiset lennot tai koelennot, tai jos joku alus kuljetetaan yhdessä paikasta toiseen, tai koulutusta, tai humanitaarisia tilanteita, silloin he tietysti he saavat vapautuksen tästä järjestelmästä, koska siellä ei ole matkustajia sinänsä. Eli kaiken kaikkiaan tässä nyt oli pari-kolme avainkysymystä. Ja meidän täytyy nyt siirtyä siihen suuntaan, jossa voimme esitellä järjestelmän ja tuemme komissiota ja tiimiä, joka oli Montrealissa ja sitten muita jäsenvaltioita. Me olemme aika optimistisia ja päätavoitteena tällä hetkellä on se, että nyt pysäytämme kellon. Eli kiitos vielä varjoesittelijöille rakentavasta keskustelusta. Ja kiitos myöskin komissiolle, joka teki tämän ehdotuksen. Ja nyt odottelen tältä kommentteja. Kiitos. Kiitoksia edustaja Foster. Avataan keskusteluja välittömästi Vimmanne Kampsaa ehm, de Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ilo edustaa tässä nyt kollegani Markus Ferberiä. Tänään iltapäivällä hän ei pääse kokoukseemme paikalle. On varjoesittelijämme ja haluan hänen puolestaan kiittää esittelijä Jackie Fosteria hyvin rakentavasta yhteistyöstä viime kuukausina varjoesittelijöiden kanssa. Tämän ehdotuksen yksityiskohtia edustaja Foster viimeiset seitsemän minuuttia kuvaili aivan kyllin tarkasti. Me olemme täysin samoilla linjoilla. Kompromisseja on tehty kahdeksisen kappaletta ja voimme tukea kaikkia kompromisseja, siis EPP-ryhmässä. Olemme samaa mieltä Fosterin kanssa siitä, että Euroopan unionin soloilua tässä asiassa tulisi välttää kehittää niin, että EU ei joudu toimimaan yksin, vaan että täytyy olla teknisiä mahdollisuuksia rajoittaa lentoliikenteen päästöjä. Ja kun tarkastellaan viime vuosien saavutuksia, niin taidamme olla saaneet aikaan enemmän lentoliikenteen päästöjen rajoittamisen kautta kuin päästökauppajärjestelmän kautta. Ja edelleen ponnisteluja täytyy jatkaa. Ja toivomme, että Envi-valiokunta sitten kuuntelee TRAN-valiokunnan äh, lausuntoa, koska äh, meidän lausuntomme on hyvin viisas ja koko parlamentin kannattaa sitä kyllä kannattaa. Kiitos. Merci, monsieur Vivant de Camp. Je laisse la parole à monsieur Nielsen, s'il vous plaît. Tack så mycket. Eh, när vi var i Montreal i höstas Kiitoksia. Kun olimme Montrealissa syksyllä, komissio, neuvostoparlamentti oli hyvin tiukasti yhdessä työskentelimme ja hoidimme asemme hyvän. Olimme tyytyväisiä ja meillä oli globaali järjestelmä olemassa ja ennen kuin tiemme erkanivat, saimme vielä huomata, että se mitä meidän täytyy Euroopassa tehdä nyt on se, että teemme kaikkemme, jotta asiat menevät oikein niin, että meillä on globaali järjestelmä, joka voi toimia. Se merkitsee sitä, että ne järjestelmät, jotka me käynnistämme, yhdistetään tähän globaaliin järjestelmään aivan kitkatta ja hyvin niin, että vahvistamme tuota globaalia järjestelmää. Siitä syystä komission järjestelmä, joka on esitetty, on hyvä ja menee tähän suuntaan. Ja sehän on tärkeintä, että Eurooppa edesauttaa sitä, että globaalista järjestelmästä tulee vahva ja vakaa. Mehän on Mikaossa vain tarkkailija-asemassa. Ja tänään me voimme päättää siitä, minkälaisia järjestelmiä meillä on käytössä. Ne täytyy hoitaa niin, että ne vahvistavat globaalia järjestelmää. Lisäksi on tärkeää, että meillä on poliittista tahtoa viedä päätökseen Pariisin sopimus – Eli ilmailualan päästöjä ei saa jättää huomiota, vaan meidän täytyy kantaa tässä suhteessa vastuu ja osoittaa poliittista tahtoa. Haluan kiittää edustaja Fosteria tehdystä työstä. Ja ennen kaikkea voimme tukea suurinta osa kompromisseista. On myös tärkeää todeta, että meillä on vihreältä ja Guelta sellaisia muutosehdotuksia, joita mielestämme ovat hyviä ja niitä ehdottomasti tuemme. On harmi, että osaista ei ole mukana tässä kompromississa. Se, mikä on keskeistä minulle on, että ne tulot, joita saadaan aikaiseksi päästökauppaa huutokaupoista, sitten palautetaan parantamaan ilmaston tilaa. Niitä ei saa käyttää ihan mihin tutkimukseen hyvänsä, vaan nimenomaan ilmastotutkimukseen. Se on tärkeää. Ja yleisesti ottaen olemme nyt tutkimassa tätä äänestysluetteloa yksityiskohtaisesti. Kiitoksia. Mes. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Meissner. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan myös oman poliittisen ryhmäni nimissä kiittää Fosteria mm, Yhteistyö oli mainiota, sujui hyvin, kompromisseja on kahdeksan. ALDE voi antaa tukensa kaikille kompromisseille. Mehän olemme jo pidempään tätä päästökauppajärjestelmää tarkastelleet. Tilanne on eri EUn sisällä kuin globaalisti. Ja ihan niin kuin esittelijä, meidänkin ryhmämme katsoo, että tässä tapauksessa, kun kyse on maailmanlaajuisesta liikenteestä, tarvitaan maailmanlaajuisia ratkaisuja. ICAO on tehnyt oman ehdotuksen ja tietenkin EU voisi vielä vähän painostaa ICAOta, että se kunnianhimoisesti mitä pikimmin sitten täytäntöön panee sen, mitä on allekirjoitettu. Myöskään Yhdysvallat ei vielä ole vetäytynyt tästä sopimuksesta, mutta nyt kyse on tosiaan täytäntöönpanosta. Minun mielestäni Euroopan ei tällä hetkellä nyt kannata olla kunnianhimoisempi kuin muut, niin mukavaa kuin se tavallaan olisikin, mutta se saattaa johtaa maahanlaskuun niin, että me hoidamme hommat ja kukaan muu ei tee mitään. Siksi on tärkeää, että ICAOn puitteissa nyt maailmanlaajuisesti toimitaan. Mitä päästöihin tulee, vihreät ehdottivat, että myös muut kuin hiilidioksidipäästöt voitaisiin ottaa mukaan, mutta kun tämä järjestelmä liittyy vain hiilidioksidipäästöihin ja siksi muiden päästöjen mukaan ottaminen ei oikeastaan ole mahdollista, se pitäisi hoitaa toista kautta. Joten Alde antaa tukensa kompromissille ja kiitokset rakentavasta yhteistyöstä. Merci, Madame Meissner. Kiitoksia, edustaja Meissner. Edustaja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset kollega Fosterille hänen rakentavasta yhteistyöotteestaan. Täytyy tietysti heti alkuun todeta, että kunnianhimotasomme kenties erosi hiukan, hiukan tämän kokonaisuuden osalta – ja se näkyy tietysti siinä suhtautumisen, suhtautuminamme näihin kompromisseihin. Lähtökohtaisesti olemme kuitenkin tilanteessa, jossa Pariisin sopimus velvoittaa kaikkia toimialoja hyvin vahvoihin toimenpiteisiin. Ja ainakin itse olisin toivonut, että meillä olisi liikennesektorilla ollut rohkeutta linjata ihan samoin kuin linjasimme merenkulussakin, että mikäli vuoteen 2021 ei saavuteta yhteistä sopua globaalisti lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi, niin hakisimme sitten yhteistä eurooppalaista ratkaisua siinä valossa, samoin kuin IMON, IMON ja merenkulun osalta, osalta täällä parlamentissa päätettiin iso kysymys ihan tässä eurooppalaisessa perheessämme liittyy eurooppalaisen lentoliikennealueen Single European Skiesin kehittämiseen. Sen eteneminen on ollut aivan jäätävän hidasta ja täytyy sanoa, että meillä on tässä omassa pesässämmekin hyvin paljon selviteltävää toimenpiteitä, joilla voisimme päästöjä vähentää ihan omilla alueellisilla ratkaisuillamme, jos vaan yhteisesti niihin pääsisimme. Ja kaikkinensa tietenkin toivoin, että olisimme myös liikennesektorilla uskaltaneet ottaa asioihin vahvemmin kantaa, mutta kun tiedän, että ympäristövaliokunnassa varmasti näihin asioihin tiukemmin tartutaan, niin en en ole lähtenyt tästä sitten isommin reuhaamaan, mutta valitettavasti ryhmämme ei, ei kaikkia kompromisseja pysty tämän, äh, sanoisinko, löysän kompromissikulttuurin vuoksi tukemaan. Mutta siitä huolimatta kiitän hyvästä yhteistyöstä ja raportöörin ponnisteluista yhteisen lopputuleman saavuttamiseksi. Kiitos. Merci Madame Kilonen. Monsieur seuraava puhuja. Thank you, Chair. As we speak. Kiitoksia. Tällä hetkellä kun puhumme, ilmasto, ilmailun päästöt nousevat ja nyt mietitään sitä, mitä voidaan lykätä toimia, joilla vähennettäisiin näitä päästöjä. Me katsomme, että näitä toimia tarvitaan enemmän pikemminkin kuin myöhemmin, eli neljä asiaa. Tässä on puhuttu vuodesta 2021 ja ilmailuala pitäisi määritellä niin, että se on 50 prosenttia EU- ja kolmansien maiden välisistä lennoista vuodesta 2017 lähtien, jotta voimme helpottaa tämän ICAO-suunnitelman täytäntöönpanoa. Tämä nyt ei ole kauhean hyvä suunnitelma, mutta se on parempi kuin ei mitään. Ja toimijat, jotka haluavat olla kunnianhimoisia, kunnianhimoisempia, niin heillä pitää antaa siihen mahdollisuus. Ja siksi tämän, näiden toimien toteuttaminen ei pitäisi korvata ETS, vaan se täydentäisi sitä. EUn sisäiset lennot pitää ottaa ETSn alaisuuteen eikä tämän uuden sopimuksen alaisuuteen. Ja ilmailualalla on paljon vaikutuksia ilmastoon muutenkin kuin hiilidioksidipäästöjen osalta. Sieltä on esimerkiksi typpioksideja, vesihöyryä, sulfaatteja ja muita hiukkasia. Ja on arviointu, että ilmailun ilmastovaikutus on kaksi, neljä kertaa suurempi kuin hiilidioksidipäästöjen vaikutus yksistään. Eli emme voi hinnoitella pelkästään hiilidioksidipäästöjä, vaan meidän täytyy katsoa koko ilmastovaikutusta. Ja sitten meidän pitäisi moninkertaistaa se, kun otetaan huomen ilmailupäästöt. Ja näillä toimilla vahvistetaan, vahvistetaan saastuttaja maksaa periaatetta ja näiden päästöhyvitysten myöntäminen ilmaiseksi johtaa siihen, että valtavia äh, määriä rahaa siirtyy veromaksajilta teollisuudelle. Ilmailualalla ei ole samoja riskejä kuin muilla aloilla ja siksi kaikki hyvitykset pitäisi huutokaupata jäsenvaltioissa. Tässä on puhuttu näistä lineaarisista vähennystekijöistä ja me katsomme, että kaikki tulot pitäisi käyttää ilmastonmuutoksen hillintään EU:ssa. Kiitos. Merci, Monsieur Dalunde. Je me retourne vers la Commission européenne. Kiitoksia ja näin annan sitten puheenvuoron Euroopan komission edustajalle. No, tehän kuulettiin. Täällä hyvät kollegat soittavat hälytyskelloa. COP21 ja viimeiset uutiset tuolta Atlantin toiselta puolelta ovat kantautuneet korviimme ja nyt Euroopan parlamentti haluaa toimia esimerkkinä tässä. Toivottavasti otatte siitä vaarin. Euh, euh, kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Hyvää päivää kaikille. Kyllä, kyllä me todellakin kuuntelimme Kiitoksia esittelijä Fosterille ja kaikille varjoesittelijöille, kuten myöskin kaikille, jotka ovat mukana tässä työssä. On hienoa, että olette käyneet keskustelua tästä asiasta viime viikolla Strasbourgissa. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä siinä, että meidän täytyy nopeasti toimia tässä asiassa, kuten kaikki tiedämme. Se on siis ehdottoman tärkeää. Ja tässä suhteessa odottelen kovasti kompromissitarkistuksianne kuten aivan oikeasti totesitte, oikein totesitte, niin ehdotuksen hyväksyntä vuoden loppuun mennessä on tarpeen ja on tarpeen keskittyä siihen, että laajennetaan tätä tilapäistä soveltamisalaa EU-sisäisiin lentoihin. Ja tietysti, kuten mainittiin, tarvitaan myös tähän globaalijärjestelyyn lisäaikaa, jotta se toimii. Ja kuten jo totesitte, ja viittasimmekin tähän edellisessä puheenvuorossa tässä valiokunnassa. Öö, niin ikaossa tehdään paljon työtä niin, että näistä säännöistä tulisi toimivia. Heidetään tärkeää työtä ja, ja meidän täytyy saada lisätietoa siitä, että ne maat, jotka ovat mukana tässä järjestelyssä, täytäntöönpanevat sitä myös kotimaatasolla tilanteessa, jossa Kuten aivan oikein totesitte, olemme saaneet uutisia Yhdysvaltain hallinnolta suhteessa Pariisin sopimukseen. Niin siinä ei todellakaan mennä oikeaan suuntaan. Ja meidän täytyy kuulla myös muilta tärkeiltä tekijöiltä, Kiinalta ja muilta, mitkä näiden aikomukset ovat. Älkäämme siis tässä tehkö liian varhaisia päätelmiä siitä, mikä ikä on työn lopputulokset ovat. Odotellaan ja katsotaan, jotta saadaan selkeä kuva korsiosta ja siitä, millä tavalla sitä voidaan täytäntöönpanna. Samalla lailla varoittelisin EU-sisäisistä lennoista. Tässäkin muistutan, että meidän täytyy varmistautua johdonmukaisesti vuoden 2030 sitoumusten suhteen, joten EU on ryhtynyt Pariisin sopimuksen puitteissa. Ja kuten kaikki tiedämme, kaikkien toimialojen täytyy olla mukana, kuten ilmailunkin olla mukana tässä 40 prosenttia, joka on siis kotimaan tasoinen päästövähennys. Ja kuten esittelijä aivan oikein totesi, tässä on suuri ero Korsiaan, sillä yhtäältä tässä on järjestely ja toisaalta sitten ponnistelu päästöjen vähentämiseksi ja muitakin eroja on. Samalla meidän täytyy kuitenkin tarkastella tätä, jotta toimitaan johdonmukaisesti ja että minkäänlaista takaperinmenoa ei synny suhteessa Pariisin sopimukseen. Se on tärkeää. Nyt tässä vaiheessa muutama viikko presidentti äh, Trumpin puheenvuoron jälkeen. Ja siitä syystä olemme esittäneet myöskin tämän lineaarisen vähennystekijän käyttöönottoa tässä omassa edotuksessa. Päätä tähän tältä erää, mutta jäämme odottelemaan innokkaasti kompromissiehdotuksia ne ja jatka, saavamme jatkaa työtä kanssanne. Kiitoksia. Kiitoksia komission edustaja. Ja näin on edustaja Fosterille vielä puheenvuoro. Kiitos. Pari ihan lyhyttä huomiota minulta vielä kollegoille. Edustaja Van de Kamp e PPPstä oli täysin oikeassa todetessaan, että viimeisten 20 vuoden aikana ilmailualan panos päästöjen vähentämiseen ja Euroopan yhtenäinen ilmatilamallin toimiminen ovat antaneet merkittävän panoksen. Ne ovat tärkeitä ulottuvuuksia siinä, mitenkä meidän on asiaa tarkasteltava myöskin 1,4 miljardia, jotka on panostettu puhdas ilmatila hankkeeseen ja mm, siihen on sitouduttu myös yli 4 miljardia maksamaan jatkossa toisessa vaiheessa, joten mielestäni ei, ei saa käydä niin, että lentoliikenteemme häiriintyy. Ja Nilssonille sosialistien kollegalle, kyllä te olette ihan oikeassa. Kyseessä on Pariisin sopimus ja tässä nyt ehkäpä vähän kieliposkellakin asiasta voi puhuta, puhua. Yhdysvaltain presidenttihän on päättänyt, että maa vetäytyy Pariisin ilmastosopimuksesta, mutta kun ilmailu ja merenkulkuala eivät ole osaa Pariisin sopimusta, niin ehkäpä Yhdysvallat voi sitten tätä kautta tähän kansainväliseen malliin liittyä, koska se on täysin Pariisin sopimuksen ulkopuolinen asia. Tästähän voisi neuvotteluja käydä. Ja kun sitten puhutaan menojen kohdentamisesta, niin tämä on tietenkin Äh, kun puhutaan vaikkapa tutkimus, tutkimustoiminnasta, niin kyllä luonnollisesti äh, ilmailualan täytyy olla mukana. Ei saa käydä niin, että rahat menevät vain johonkin mustaan aukkoon. Kiitokset Aldelle ja kiitos hyvälle ystävälleni edustaja Kyllöselle Kuesta puheenvuorostanne. Niin tällä myöskin vihreiden kollega totesi tai on todennut, että meillä pitäisi olla eurooppalainen ratkaisu. Meillähän oli eurooppalainen ratkaisu, me ainakin luulimme, että meillä oli eurooppalainen ratkaisu eh, kymmenen vuoden ajan. Ja paras ratkaisu on kyllä saada aikaan globaali maailmanlaajuinen ratkaisu. Se on minun lähestymistapani tässä asiassa. Ja vihreälle kollegalle vielä sanoisin, että ei voida odottaa, että jäsenvaltiot ja yritykset eh, alkavat eh, ottaa käyttöön erilaisia järjestelmiä siitä riippuen, onko kyseessä EUn sisäinen lento vai lento, mannerten lento vai mikä lento sitten onkaan. Se ei ole mahdollista. Antaa ihmisten nyt tehdä työnsä ja jatketaan tällä linjalla. Tässä siis muutama seikka minulta. Suuret kiitokset teille kaikille. Meillä tosiaan on äänestys huomenna ja kiitos muuten myös komissiolle puheenvuorosta. Mielestäni meillä on ollut oikein hyvä rakentava yhteistyösuhde komissioon ja se varmasti jatkuu myös sellaisena tulevaisuudessa. Kiitos puheenjohtaja. Merci beaucoup, Madame Foster. Je... Kiitoksia, edustaja Foster. Huomenna aamulla äänestetään tästä. Ja jatketaan. Seuraava kohta esityslistalla koskee komission ehdotusta joka käsittelee vuonna 2009 direktiivin uudistamista, jossa käsitellään uusiutuvien energialähteiden lähteiden edistämistä. Kolmas energiapaketti ja siihen liittyvät Euroopan unionin sitoumukset Pariisin sopimuksen yhteydessä ovat kyseessä. Ja yksi näistä avainasemassa olevista toimista on liikennekuljetusalan monimuodostaminen. Ja tästä syystä komissio esittää näkemyksensä myös asiasta ITRElle, ja näin annankin valmistelija Bas Eichhoutille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on tosiaan yksi tärkeimpiä osia tästä komission talvipaketista, jonka saimme viime vuoden lopulta. Siinä on esimerkiksi ilmastopolitiikka, hallintoa, energiatehokkuutta, mutta tämä liittyy nyt lainsäädäntöön sen suhteen, miten uusiutuvaa energiaa kehitetään vuosina 2021-2030. Ja kun ajatellaan näitä asioita, niin tietysti kuljetusalalla on merkittävä rooli, koska kuljetusalahan käyttää 32 prosenttia energiasta ja sen osuus kasvihuonepäästöistä on 22 prosenttia, eli tälle asialle pitää tehdä jotain. EU:ssa on hyvin paljon keskusteltu näistä uusiutuvien energialähteiden tavoitteista ylipäänsä – komissio on noudattanut neuvoston päätelmiä, eli 27 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja parlamentti uskoo, että tämä on liian alhainen taso. Eli jotta päästäisiin 20 prosenttia vuonna 2020 mennessä, niin silloin pitäisi 5 prosenttia lisätä uusiutuvia energialähteitä vuosittain vuoteen 2020 jälkeen, ja jotta päästäisiin 27 prosenttiin, niin sitten pitäisi lisätä sitä yhden prosenttiin vuodessa. Eli mehän tiedämme, että uusiutuvat energialähteet ovat yhä kilpailukykyisempiä. Ja kun katsotaan eri energioiden hintoja, niin on ehdotettu, että vuoden 2020 jälkeen laskeudutaan 5 prosentista tähän 1 prosenttiin vuodessa. Ja kovinkaan moni ei varmaan pidä tätä loogisena, Eli parlamentissa tietysti keskustellaan tavoitteen korottamisesta. Minäkin olen puuttunut tähän tässäkin lausunnossa, mutta tiedän, että tämä nyt on lähinnä teollisuusvaliokunnan asia. Mutta silti on hyvä, että eri valiokunnissa tarkastellaan näitä lukemia. Ja sitten toinen keskustelu liittyy siihen, pitäisikö olla kansallisia tavoitteita. Mehän tiedämme, että neuvostossa oli herrasmiessopimus, jotta voitaisiin lähinnä helpottaa brittien tilannetta, koska he eivät halunneet mitään uusiutuvia. Ja jotta saimme aikaan kompromissin, meillä on tämä EUn tavoite, mutta ei kansallisia tavoitteita. Eli tämä oli vähän kuin jäsenvaltioiden välinen kompromissi. Se on tietysti hyvä valtioiden päämiehille, mutta parlamentille tämä ei varmaan käy, koska tämä luo vain enemmän epäselvyyttä. Ja se pitää sitten ratkaista hyvin pitkissä neuvotteluissa, kun käsitellään hallintokysymyksiä. Eli on paljon selkeämpää, että on kansallisia tavoitteita ja myöskin historia on osoittanut, että kansalliset tavoitteet ovat saaneet jäsenvaltiot liikkeelle. Esimerkiksi Alankomaissa ei olisi ollut mitään ilmastosopimusta kolme vuotta sitten, jos ei olisi ollut kansallista tavoitetta EUn puolelta. Eli siinä mielessä katson, että meidän pitäisi saada aikaan nämä kansalliset tavoitteet. Eli tätä keskustelua varmasti pitää käydä myöhemmin neuvoston kanssa. Eli nämä ovat tärkeimmät asiat, joita käydään nyt tämän direktiivin osalta. Mutta sitten on vielä kuljetusalaan liittyviä erityisiä haasteita. Ja sitten täytyy puhua näistä biopolttoaineista. No, komission ehdotus on se, että maapohjaiset, siis ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden osalta, no meillähän on tämä 7 prosentin katto, mutta sitten sitä lasketaan niin, että päästään 3,8 prosenttiin vuonna 2030. Ja tästä pitää nyt keskustella. Itse en muuttanut tätä lukemaa, eli on pitänyt kiinni tästä 3,8 prosentista. Jotkut haluavat kokonaan päästä pois näitä satopohjaisista, jotkut haluavat pitää kiinni 7 prosentista ja jotkut haluavat jopa korottaa tätä lukemaa. Eli meillä on tässä kaikkia eri vaihtoehtoja käsiteltävänä. No, itse pidän tästä 3,8 prosentista siksi, että komissiolla on hyvät perusteet, mutta en pidä siitä, että tässä on nyt hiukan mustavalkoista keskustelua näistä kasvipohjaisista biopolttoaineista. Ikään kuin kaikki olisivat huonoja. Esitteli ei tästä ole samaa mieltä. Eli meillä pitäisi ensin olla kunnon voimakkaat kriteerit ja niiden pohjalta voidaan sitten käydä keskustelua siitä, mikä on hyvää ja pahaa kasvipohjaista biopolttoainetta. Eli tämä saattaa vaikuttaa kielteisesti lähinnä biodieseliin. Tiedän sen kyllä varsin hyvin, mutta kyllähän me tiedämme, että ensimmäisen sukupolven kasvipohjaiset biodieselit eivät ole kovin tehokkaita ja hyvin usein ne vaikuttavat ikävästi kasvihuonepäästöihin. Me kaikki tiedämme palmuöljyn. Esimerkiksi kaksi kuukautta sitten parlamentti sanoi, että halutaan kokonaan päästä eroon palmuöljystä biodieselissä vaiheittain. No on sano, vaikea sanoa vain yhdestä asiasta, että tätä emme halua. Eli meillä pitäisi olla hyvät kriteerit ja sen jälkeen nähdään, että nämä pahat voidaan sitten potkia pois tästä järjestelmästä. Ja jos tähän otetaan näitä päästömuutoksia, niin palmi, palmuöljy ei varmastikaan ole osa näitä kestäviä uusiutuvia energialähteitä. Tämä luo sitten tilaa hyville biopolttoaineille tämän 3,8 prosentin sisällä, koska myöskin komissiossa on puhuttu siitä, että tämä nyt tulee tappamaan kasvipohjaiset biopolttoaineet, mutta jos otetaan mukaan kriteereitä, jotka liittyvät maankäytön muutoksiin, niin silloin näitä pahoja saadaan pois täältä. Näin, että puheenjohtajana on pikkusen kiire, eli koitan nyt, minulla ei täällä tunnin puhe, mutta koitan nyt vähän sitten vauhdittaa. Eli tällä tavalla päästään pois näistä huonoista ja sitten meillä on potentiaalista kasvua näille hyville biopolttoaineille, jotka ovat pikemminkin bioetanolia. Ja nehän edustavat vain 20, ovat 20 prosenttia näistä ensimmäisen sukupolven biopolttoaineesta, eli se on ihan hyvä ehdotus. Sitten kehittyneet biopolttoaineet ja sitten uusiutuvia sähkö- ja jäteperäisiä fossiilisia polttoaineita. Eli näiden osalta pitäisi päästä 6,8 prosenttiin, eli oli ensin 3,8 prosenttia ja näiden osalta 6,8 prosenttia. Ja komissio lisäsi sitten vielä erillisen tavoitteen kehittyneille biopolttoaineille. Eli pitäisi olla reilua kilpailua kaikkien niiden kesken, joiden pitää pyrkiä tähän 6,8 prosenttiin. Ja esittelijäkin on tehnyt tarkistuksia, jotta kilpailu tämän uusiutuvan sähkön ja kehittyneiden biopolttoaineiden välillä olisi oikeudenmukaisempaa. Ja sitten jäteperäiset fossiiliset polttoaineet. No vielä emme pysty tätä edistämään, ainakaan jos meillä on nyt kiertotaloutta, koska siellähän jätepohjaisia tuotteita käytetään eri tarkoituksiin. Eli jos nyt vain puhutaan fossiilisista polttoaineista tässä, niin se ei ole hyvä ja olen poistanut sen ja pyytäisin, että komissio tekee paremmin muotoillun ehdotuksen sitten myöhemmin liittyen näihin jäteperäisiin fossiilisiin polttoaineisiin. Ja sitten olen liittänyt kriteereitä myöskin epäsuoriin päästöihin, koska meidän täytyy nyt puhua ensinnäkin siitä, mitkä ovat kehittyneet biopolttoaineet. Kaikki haluavat tietysti olla siinä mukana, koska sitä edistetään. Kasvipohjaista pidetään kiinni ja kaikki haluavat olla mukana kehittyneissä biopolttoaineissa, mutta tässä pitää olla varovaisia, koska on myöskin sovelluksia energia-alan ja kuljetusalan ulkopuolella. Tässä on ollut, minulla on ollut toimistossani teollisuuden edustajat, jotka sanovat, että ne aineet, joita nyt pidetään kehittyneenä biopolttoaineita, niin niitä käytetään teollisissa sovelluksissa, lähinnä kemian teollisuudessa. Ja siellä on nähty, että kun niitä nyt edistetään, niin heidän sovelluksensa otetaankin mukaan nyt tähän keskusteluun, ja he joutuvat sitten käyttämään muita polttoaineita. Ja esimerkiksi palmuöljyä. No siinä se taas tuli. Eli mikään ei ole ilmaista, eli meidän täytyy varmistaa, että kehittyneiden biopolttoaineiden kohdalla ei tehdä samoja virheitä kuin ensimmäisen sukupolven osalta. Eli esittelijä on lisännyt tähän myöskin näitä kestävyyskriteereitä. Ja lopuksi vielä ilmailuala. Komissio on käyttänyt näitä kertoimia, mikä mielestäni ei ole oikea tapa. Mutta jos on yksi ala, jolla kehittyneet biopolttoaineet niitä tulisi kehittää, niin se on tietysti ilmailuala. Mehän tiedämme, kuinka vaikeaa on löytää sinne vaihtoehtoja. Ja siksi esittelijä on ehdottanut, että ilmailu otetaan mukaan tähän 6,8 prosentin tavoitteeseen. Eli kun on kilpailua, niin silloin on enemmän oikeudenmukaista kilpailua, kun katsotaan kehittyneitä biopolttoaineita ja uusiutuvaa sähköä, mutta ilmailualalla investoijat tietävät, että siellä pitää kehittää näitä kehittyneitä biopolttoaineita, eli tähän suuntaan esittelijä on siirtymässä. Eli siinä oli tämä ehdotus, joka on hiukan erilainen kuin komission ehdotus, mutta hyvällä tavalla. Ja nyt sitten odottelen kollegoiden puheenvuoroja. Merci, monsieur. Kiitoksia, edustaja Kaut. Ja tuntia meillä ei ole, vaikka tämä nyt niin mielenkiintoista onkin. Alan vaan keskustelun. Olkaa hyvä. Ensimmäinen puhuja. Grazie. Kiitoksia. Olemme nyt tämän keskustelun alkuvaiheessa ja täytyy sanoa, että monet näistä ongelmista, joista Eichhardt puhui, niin niistä on puhuttu juuri näissä aiheissa, jotka liittyvät kuljetusalaan. Ja monista asioista olen samaa mieltä. Uusi tavoite 27 prosenttia, mutta se ei sido yksittäisiä maita, vaan se on tällainen EU-tason tavoite. No se on vähän kysymysmerkki. Eli kuinka moni maa sitten toimii tässä kunnolla ja kuinka moni sitten on vähän niin kuin vapaamatkustajana, kun meillä ei ole niitä kansallisia tavoitteita. Tämä ei tietenkään koske pelkästään kuljetusalaa. Eli tätä asiaa pitää käsitellä muissakin valiokunnissa, eikä pelkästään täällä. No, tässä on puhuttu nyt tästä 45 prosentin tavoitteesta, eli niin sen pitäisi olla kestävää. No, tämähän on sitten vähän kulttuuriin liittyvää keskustelua, mutta tavoitteen pitää olla ajan mittaan kestävä. Ja meillä pitää olla sellainen yhdistelmä, jossa otetaan huomioon ympäristökysymykset, mutta myöskin se, että kaikki alat, kaikki teollisuuden alat voivat olla mukana saavuttamassa näitä tavoitteita. Eli kestävyys ei ole pelkkää retoriikkaa, vaan siihen pitää liittää ihan älykkäällä tavalla myöskin realismia. No sitten liikenneala, eli tässä on puhuttu tästä 10 prosentista No se on nyt sitten, että se sitten poistuu vuoden 2020 jälkeen ja nyt sitten ei ole ihan varmaa, onko oikein nyt luopua tästä 10 prosentin tavoitteesta ja ajan mittaan sitten nähdään, millaisia ehdotuksia tulee tällä alalla. Ja sitten meidän pitää oikealla tavalla korostaa asioita, jotka liittyvät meidän valiokuntamme. Eli biopolttoaineet. No, valmistelija jo puhui näistä erilaisista alatavoitteista, enkä palaa niihin, mutta olen samaa mieltä siitä, millä tavalla komissio on ehdottanut tätä siirtymistä ensimmäisen sukupolven biopolttoaineesta toiseen sukupolveen. Ja tässä nyt on yksi avainkysymys, joka liittyy elintarvikealaan ja kemian teollisuuteen. Eli tässä liitteessä yhdeksän on luettelo aineista, joita käytetään hyvin paljon elintarvikealalla ja biopohjaisten tuotteiden valmistamisessa ja kemian teollisuudessa. Ja sitten, että ne otetaan pois näiltä aloilta, ja että niitä ruvettaisiin käyttämään sitten biopolttoaineiden tuottamiseen, niin se saattaisi kyllä aiheuttaa sitten epätasapainoa ja hintakilpailua toisaalta, joka olisi sitten hyvin hankalaa. Eikä myöskään ole varmaa, että toisen sukupolven biopolttoaineita olisi niin paljon, että pystyttäisiin kattamaan koko kysyntä. Eli tämä saattaa johtaa sitten erilaisiin ongelmiin. Eli meidän täytyy nyt katsoa, miten sitten kompensoidaan tämä vaje. Ja meidän pitäisi ehkä ottaa kuitenkin takaisin sitten tiettyjä fossiilisia polttoaineita käyttöön. Ja sitä kautta voisimme sitten ajan mittaan koettaa päästä niitä vaiheitaan eroon. Eli tällä alalla ja myöskin liikkuvuusasioissa, niin meidän lähestymistapamme on se, että biopolttoaineesta pitää siirtyä ensimmäisestä sukupolvesta toisen sukupolveen, mutta vaiheittain niin, että voidaan ottaa huomioon myöskin teollisuuden toiveet. Ja me olemme valmiita tekemään yhteistyötä näissä asioissa. Kiitos. Merci, euh, monsieur Je, je Kiitoksia. Pyytäisin seuraava puhuja puhumaan lyhyesti, koska odottelemme tässä liikenneasioista vastaavaa komissaria paikalle ja yritetään vähän tiivistää. Seuraava puhuja. Si, eh euh, Kiitoksia. Puhun oikein nopeasti. Suurkiitos kiitos jo esittelijälle näistä ehdotuksista tähän muotoilta, jotka ovat mielestämme oikein hyviä. Kyseessä on teksti, joka on perustavanlaatuisen tärkeä, sillä on konkreettisia vaikutuksia. Esimerkkinä Ile-de-Francein alueella, joka kärsii tänään ja huomenna saastepiikistä, eli saastepäästöt ja kova kuumuus ovat johtaneet siihen, että sairaat, raskaana olevat, nuoret lapset joutuvat olemaan sisätiloissa, eivät, eikä heidän suositella hengittävän ulkoilmaa. Siitä syystä Pariisin sopimuksen noudattaminen, jonka josta äänestimme viime vuonna, sillä on omat vaikutuksensa. Se ei ole pelkästään huomista varten, vaan myös kymmenen vuoden päähän. Nämä itse erilaiset normit ja kriteerit ovat tärkeitä. Meidän täytyy kiinnittää niihin huomiomme, ettei saada aikaiseksi vääriä lopputuloksia, jos liian tiukasti mennään yhteen tai toisen suuntaan ja ei pelkästään biopolttoaineet, vaan koko energiasekoitus ja kaikki muut vaihtoehdot ovat tärkeitä. Tämän negatiivisen vaikutuksen tutkiminen on myös yhtä tärkeää. Meidän täytyy katsoa sitä myös Envivaliokunnan ja Agrivaliokunnan kanssa. Aiomme sitten jotakin tarkistuksia Enkä nyt enää tässä jatka tämän pidempään, jotta myös kollegoille ja aikaan. Olkaa, kiitoksia. Edustaja Dim Esmaker ECRstä. Ja, thank you. Kiitos. Minäkin haluan nämä äh, aivan ensin kiittää esittelijä Baassia hänen tekemästään työstä. Nyt ehkä oma pieni panokseni, jotta saadaan aikaan hyvä lausunto. Tosiaan 94 prosenttia liikennealasta kulkee öljyllä ja 10 prosentin tavoitteeseen vihre, vihreistä polttoaineista vuoteen 2020 mennessä useimmat jäsenvaltiot eivät pääse tavoit- tai onnistu tavoittamaan. Ja tosiaan 20 prosentin kasvihuonepäästöleikkauksetkin taitavat jäädä toivomukseksi. Joten kun puhutaan energiamuutoksesta ja mm, siitä, että uusia e, uusiutuvia energianlähteitä hyödynnettäisiin työllisyyden, energiahuollon turvaamisen ja kasvun e, hyödyksi, niin toivon, että BAS toimii mahdollisimman e, energisesti tässä. Bass on hyvin vakuuttava henkilö. No hänen kunnianhimon tasonsa ehkä on meille hiukan liian korkea. Ja tässä ehkä minun pieni sivuhuomautukseni siihen liittyen ihan kohta. Mutta tosiaan, mitä tulee biopolttoaineisiin ja uusiutuvaan sähköön, niin tässä on ihan hyviäkin elementtejä, mutta pari sivuhuomautusta tosiaan ryhmältäni. Niin Tärkeää olisi vuoteen 2030 mennessä tämä 27 prosentin uusiutuvien energialähteiden osuus saavuttaa. Kyse on siis energian kokonaiskulutuksesta ja näinhän neuvosto on sitoutunut. Katsomme, että jäsenvaltioille täytyy tarjota joustavuutta ja täytyy muistaa, että jäsenvaltiot itse saavat energiasekoituksestaan päättää. Ja sittenhän äh, pyritään 45 äh, prosenttiin ja myös sitoviin äh, tavoitteisiin jäsenvaltioille, niin kuin kuulimme, ja tämä ei kyllä ole meidän linjamme mukaista. Kun puhutaan hyvin pitkälle kehitetyistä polttoaineista, niin esimerkiksi ilmailuala on noussut esiin, mutta teknologian suhteen esimerkiksi ilmailualalla on tiettyjä rajoituksia, jotka eivät voi näiden polttoaineiden käyttöä mahdollistaa. Ja kun ajatellaan ilmailualan merkitystä Euroopan taloudelle, niin meidän mielestämme kyllä ilmailualan osittainen vapauttaminen on ihan paikallaan. Ja kun nyt ajatellaan Eh, ihan konkreettisia ehdotuksia, niin minun mielestäni ei voi puolustaa sitä, että velasin kaltaiset eh, aineet, joita käytetään esimerkiksi eh, elintarvikealalla, että näitä käytettäisiin sitten näihin biopolttoainesekoituksiin. Mielestämme tässä kyllä menee ihan, ihan tai välitettäisiin väärä viesti. Luonnollisesti tulen tekemään myös tarkistuksia ja olen aivan varma siitä, että meidän yhteistyömme tulee olemaan oikein mainiota. Kiitos. Kiitoksia edustaja Demesmaker, edustaja Rados Aldesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Energiapolitiikka on yksi kaikkein tärkeimpiä politiikan aloja Euroopan unionissa – ja kun nyt äh, arvioidaan näitä tehtyjä ehdotuksia, niin ei ole kyllä äh, mielestämme syytä sen suurempaan optimismiin. Monia kysymyksiä on noussut esiin äh, direktiivin suhteen ja ihan tämän TRAN-valiokunnan lausunnon suhteen. Tästä kuulimme äsken kollegaltakin. 27 prosentin tavoite vuoteen 2030 mennessä Ähm, uusiutuvien energialähteiden osuudeksi ei ehkä ole kyllin kunnianhimoista, mutta tätä kautta voidaan kuitenkin saada investointeja jopa 100 miljardia euroa, 45 prosenttia investoinneista. Ja kun sitten puhutaan äh, siitä, että pääseekö EU tosiaan tähän tasoon, niin se onkin toinen juttu. Olisiko toisaalta mahdollista ajatella, että että jos nämä tavoitteet eivät ole jäsenvaltioille sitovia, niin se toteutuisi, ja kun kyse on kuitenkin subsidiariteettiperiaatteen alaisista kysymyksistä, niin miksi komissio nyt sitten turvautuukin tähän ehdotukseen? Tämän politiikan on oltava kestävää ja tietenkin pitäisi olla myös varmuutta. Alden tiimi ottaa asiaan nyt myös hyvin yleiseltä tasolta kantaa, koska nämä ovat hyvin yleisiä asioita. Ja kun ajatellaan koko liikennepolitiikkaa, niin kyllä pitääkin kysyä, että ovatko komissioehdotukset kestäviä, voidaanko 6,8 prosenttia uusiutuvista lähteistä toisen sukupolven biopolttoaineisiin saavuttaa. No ei se ole ei ole mahdollista saada tässä vaiheessa vastausta juuri tähän kysymykseen. Tarkoittaako tämä sitä sitten, että ohjelma muuttuu parin vuoden välein tai että komissio lisää jatkuvasti uusia biopolttoainesukupolvia tähän ehdotukseen. Mutta mitä se sitten maksaa, jos näitä tavoitteita sovelletaan kuljetusalalla kattavasti? Onhan tämä tietenkin arvokas tavoite, mutta meidän täytyy kyllä myös tietää, että mitä tämä maksaa. Sitten loppujen lopuksi vielä toteaisin, että sähkön käyttö, sähkön, jota tuotetaan uusiutuvilla lähteillä, on parempi kuin biopolttoaineiden käyttö, joten tarkistukseni, joita tulen tekemään Alden nimissä, menevät tuon, tuohon suuntaan. Tulen siis korostamaan sähkön käyttöä kuljetusalalla liikenteessä aina kun mahdollista. Kiitoksia edustaja Rados. Aika ei ole paljon ja haluaisin, että aloitamme oikea-aikaisesti sitten komissaarimme kanssa, joka nyt on täällä läsnä. Edustaja Kyllönen, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kiitokset Basille hänen hyvästä pohjatyöstä. Haluaisin vain muistuttaa, että meidän täytyy toimia niin, että kaikki teollisuuden alat kykenisivät laajaan yhteistyöhön kiertotalouden hengessä, niin me voisimme saavuttaa jollakin tavalla järkevän ratkaisun siinä, mitkä ovat jätteitä ja tähteitä esimerkiksi, mitä voidaan hyödyntää hyödyntää sitten polttoaineissa ja mitkä menee muuhun. Ja sen lisäksi kiinnitän huomiota siihen, että mitä me teemme lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä vaikuttaa hyvin pitkälti investointeihin ja investointeihin me pystymme vaikuttamaan myös sitä kautta, mikä on suhde EUn rahoitukseen, tukipolitiikkaan ja koko tähän rahoitusjärjestelmään. Siitä lähtee tietysti pohja pohja sitten eteenpäin myös sen suhteen, mitä tulevaisuudessa polttoainepuolella tapahtuu ja tehdään. En tämän enempää käytä yhteistä aikaamme, niin päästään eteenpäin. Kiitoksia. Merci beaucoup, Madame Kilonen. Kiitoksia, edustaja Kyllönen. Ja näin seuraavana vielä minuutin puheenvuoro. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja nopeasti haluaisin kiittää Baasia siitä, että hän on halunnut saada aikaan tasapainoisen tekstin. Olen samaa mieltä siitä, että meidän ei pidä nyt demonisoida näitä biopolttoaineita sinänsä, se on ihan järjetöntä. Eli seuraamme tiettyjä näitä ehdotuksia, yritämme parantaa tekstiä ja meidän pitäisi keskittyä myöskin siihen, että nyt kiireellisesti pitää muuttaa infrastruktuureita. Ne eivät tällä hetkellä ole valmiita. Näin lyhyessä ajassa muuttu, muuttumaan. Eli että muutettaisiin nyt radikaalisti tilannetta ja myöskin kun ajatellaan kaupunkialueita, niin siellä pitää myöskin olla erilaisia toimintatapoja, koska toisilla alueilla on enemmän asukkaita ja siellä näiden ajoneuvojen tilanne on monimutkaisempi, eli meidän pitäisi miettiä jotain ratkaisuja. Ja sitten lopuksi näissä eurooppalaisissa verkoissa voidaan hyödyntää tätä ja katsoa, millä tavalla voidaan saada nämä asiat mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Kiitos. Kiitos, pyysin puheenvuoroa agopolttoaineisiin liittyen, kun puhutaan, voiko olla toinen sukupolvi ilman, että on ollut ensimmäistä sukupolveakaan. Niin, halusin sanoa nyt vielä jotain hyvää, jotain myönteistä tässä. Saksassa vuonna 2000 päätimme eh, irrottautua ydinvoimasta, satsasimme uusiutuvaan energiaan. Tuolloin osuus oli 4 prosenttia ja isoimmat optimistit sanovat, että jos 10-15 vuoden kuluttua olemme 10 prosentissa, niin hyvä. Nyt on kulunut 17 vuotta ja olemme 30 prosentissa ja olemme tuoneet eh, tuhans, luoneet tuhansia työpaikkoja ja välillisesti jopa 25 000. Nyt eh, liittohallitus sanoo, että nyt jarrutellaan, jarrutellaan. Pelkäävät nimittäin ruskohiilikaivoksia, eh, kaivoksiensa tilannetta, joita haluavat su- suosia. Ja itse asiassa jarruttelevat uusiutuvien energialähteiden kasvua. Jos poliittista tahtoa on, niin mahdollisuuksia on ja nyt kyse on vain tahdosta, joten haluaako komissio? Jos me Saksassa pääsimme 17 prosentissa 17, 17 vuodessa 4 prosentista 30 prosenttiin, niin kyllä nyt varmaan muutkin pääsevät. Euh, Kiitos ja kiitoksia ja näin. Isabella de Monte saa käyttää viimeisen puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa komission jäsen. Pari huomiota. Ensinnäkin tämä päästöpolitiikka on yhdistettyä politiikkaa. Jos ajatellaan vaikka sitä, että yritetään nyt siirtää tavarakuljetusta rekkautoista raiteille, ja nyt meillä on tämä maantiepaketti, joka meille on esitelty, ja siinä on varmaan hyviä ehdotuksia. Mutta samanaikaisesti kun ajatellaan biopolttoaineita ja bioala yleensä energia-ala, sehän on ollut myöskin hyvää bisnestä. Ja se ei kuitenkaan aina ole ollut todellinen ratkaisu, eikä bio aina ole hyväksi ympäristölle. Tästä on puhuttu tarkistuksessa 25, kun puhutaan biomassasta. Eli se on totta kai hyödyllistä, mutta jos sitä käytetään tavarakuljetuksiin niin silloinhan esimerkiksi näiden rekkojen vaikutus ympäristöön on melko huomattava. Kiitos. Kiitoksia. Ja näin käyn komission puoleen. missä komission edustaja on? Annan nopeasti puheenvuoron teille. Um, the commission is glad to see the... Kiitoksia. Komissio on ilahtunut nähdessään, miten kiinnostuneita ollaan tästä uudistuksesta. Direktiivin uudistuksen tavoitteena on mahdollistaa se, että jäsenvaltiot voivat hyödyntää uusiutuvia energialähteitä paljon enemmän ja päästä 27 prosentin käyttöasteeseen. Tähän pääsemiseksi meillä on erilaisia menettelyitä, mukaan lukien velvoite polttoainetoimittajille laittaa markkinoille yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä ja muita matalahiilisiä polttoaineita – mukaan lukien nämä edistyneet biopolttoaineet. Ensinnäkin, kun katsotaan tavoitetta, esittelen, että tavoite on johdonmukainen sen kanssa, mitä on ehdotettu hallintoa koskevassa tavoitteessa, mutta korkeampi kuin Blankon itre-esittelijän tavoite. Ja se, mitä parlamentti on tukenut aikaisemmissa päätöslauselmissaan. Komissio on seurannut tiukasti keskustelua tässä suhteessa ja haluaisi painottaa sitä, että liian tiukkojen kriteerien käyttöönotto saattaa rajoittaa mahdollisuuksia saavuttaa kunnianhimoisia energialähteiden tavoitteita. Lisäksi tämä soveltuu biopolttoaineisiin. Ehdotus sisältää lähestymistavan, jonka tavoitteena on sisältää myös kestävyyskehys ja epäsuorat päästöt. Tästä on keskusteltu jo aiemmin, kuten esimerkiksi ilot yhteydessä. Komissio on ollut huolissaan siitä, että myös Nämä epäsuorat vaikutukset ovat tärkeitä, jotka täytyy ottaa huomioon, esimerkiksi maankäyttö, kestävyyskriteerit saattavat aiheuttaa epätoivottuja vaikutuksia, varsinkin koska nämä kriteerit pohjautuvat tieteelle, joka ei ole täysin loppuun vietyä tässä vaiheessa. Haluamme myös huomauttaa, että tällä hetkellä epäsuorien tekijöiden sisällyttäminen todennäköisesti estäisi tiettyjen biopolttoaineen käytön tulevaisuudessa, koska ne eivät meidän arvioiden mukaan vastaisi tätä 70 prosentin päästösäästöä, jota on ehdotettu. Siitä syystä asiaa täytyy pohtia huolella ja arvioida se. Kiitoksia. Merci beaucoup. Je donne la minute de conclusion à notre rapporteur très rapidement, Monsieur Bassécoute. Edustaja Eichhout vielä nopeasti. Apologies if I was too long in my first introduction. Uh, I'm just looking forward. Jään lyhyesti tähän lopuksi. Odotan innolla yhteistyötä varjoesitilöiden kanssa ja heillä on samantyyppisiä huolenaiheita, eli varmasti voimme työstää niitä. Esimerkiksi Mark mainitsi melassit. Eli me haluamme varmistaa, että otetaan huomioon nämä teolliset sovellukset ja sitten se, mitä komissio sanoi lopuksi, eli että tiede ei ole vielä riittävän kypsää. No, tämä on mielestäni aika mielenkiintoinen tapa ilmaista asiaa. Eli milloin sitten päätätte, että tiede on kypsää? Ihan kuin ilmastoskeptikot sanovat, että tämä ilmastotiede ei vielä ole ihan kypsää. Eli tällainen perustelu. Siis tiedehän aina kehittyy, tiede aina menee eteenpäin, mutta meillä on nyt riittävästi merkkiä siitä, että tämä tulisi ottaa huomioon. Ja sit, sitten odottelen keskustelua varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia hyvä esittelijä. Muistuttaisin, että tarkistusten jättämisen määräaika on 27.6. puolen päivän mennessä. Ja näin siirrytään heti, kun kaikki olette tällä paikalla, näkemysten vaihtoomme komissaari Butchin kanssa. Tervetuloa valiokuntaamme. On kovin ilahduttava, että joka kerta kun pyydämme teitä tulemaan jälleen kerran saavutte paikalle. Oikein mukava Aion ottaa teidät vastaan. Tänään kohdennetaan keskustelu koskemaan kuuluisaa liikkuvuuspakettia. Yksitoista tekstiä, suuret lainsäädännölliset linjat, suuret suuntaviivat markkinoilla, tieliikenne, ympäristö, halukkuus muistuttaa työ, työntekijöiden työehtoista ja digitaaliaikaan siirtyminen. Kaikki tämä on mukana liikkuvuuspaketissa ja koska tässä nyt on jo toinen kerta, kun olette täällä paikan päällä, niin hyvä komissaari, annan teille puheenvuoron noin kymmeneksi minuutiksi. Olen varma, että kovin dynaamisesti saamme tässä siirtää eteenpäin. 15 minuuttia, no hyvä varten järjestystä ja, ja sen jälkeen sitten ping-pong-menetelmällä mennään eteenpäin. Neljä minuuttia väittelyyn komissaarin kanssa. Ja sitten muut esitteli, edustajat saivat ottaa kantaa kahden minuutin ajan ja kääntyä komissaarin puoleen. Kiitoksia siitä, että olette täällä paikalla. Se on erittäin tärkeä valiokunnallamme. Kuuntelemme huolella sitä, mitä teillä on sanottavananne. Ja koordinaattorit toivon voivat esittää myös hyviä kysymyksiä. Hyvä komissaari, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Merci beaucoup. Suuret kiitokset puheenjohtaja, arvoisa Karima, arvoisat jäsenet, hyvät ystävät. On todella hyvin tärkeää, että olen täällä kanssanne tänään. Aina kun minulla on tilaisuus puhua teille suoraan, sen teen ilolla erityisesti nyt kun 31.5. Eh, komissio on saanut vihreää valoa Äh, liikkuvuuspaketin, tämän hyvin tärkeän kattavan paketin ajamiseksi. Mutta ennen kuin äh, menen paketin yksityiskohtiin, äh, saalittehan, että kerron hiukan laajemmasta yhteydestä ja asioista, joita pidän tärkeinä, jotta saatte kokonaiskuvan tästä ehdotuksesta. Pari sanaa poliittisesta kontekstista ensin. Komissio lähettää erittäin selkeän viestin sisämarkkinoiden syventämisestä ja luonnollisesti mm, sisämarkkinoiden toiminnalle liikkuvuus on hyvin, hyvin tärkeä ulottuvuus ja energiaunioni puitteissa olemme tehneet hyvin selväksi sen, miten tärkeää ilmastonmuutoksen hallinnoiminen ja energiatehokkuus ja riippumaton, riippumaton energian tuotanto Euroopan unionissa ovat. Nämä ovat asioita, joista meidän on huolehdittava. Ja kun ajatellaan, että Ähm, liikenneala on yksi merkittävimpiä päästöjen, hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia ja saastuttajia, niin me todella sitouduimme asian hoitamiseen ja sellaisten aloitteiden tekemiseen, jotka johtaisivat äh, parempaan tilanteeseen ja että päästövähennys olisi 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä ja nolla, nollatasonhan pyritään. Toinen tärkeä osa komission agendalla on digitaalimarkkinat ja digitaalinen agenda. Ja meillä on tietenkin hyvin paljon uutta teknologiaa, jota voimme myös liikennealalla käyttää tehokkaasti. Digitaalisia välineitä siis, jotta pääsisimme muihin tärkeisiin tavoitteisiin, eli tehokkuus, kilpailukyky ja samalla tietenkin sitten tällaisena merkittävänä ulottuvuutena se, että yhteydet ovat toimivia. Ja liikkuvuuspaketti ei tietenkään ole, ole irrallaan ja poikkeus tästä kaikesta. Muutama sana myöskin sen valmistelutöistä. Se on hyvin tärkeää, jotta ymmärrätte kokonaiskuvan. Me olemme olleet hyvin inklusiivisia paketin valmistelu kesti lähes kaksi vuotta. Tiedän, että teidänkin kärsivällisyytenne on ollut koetuksella ja olette halunneet ehdotuksen mitä pikimmin. Mutta kyllä oli tärkeää eh, järjestää eri konferenssit ja sidosryhmien kuulemiset niin, että saimme hyvin, hyvin tärkeitä panoksia paketin edunsaajilta, ylipäätään sidosryhmiltä. Ja minä olen täysin vakuuttunut siitä, että loppujen lopuksi tekemämme ehdotus on hyvin tasapainoinen. Tähän ehdotukseen me uskomme ja uskomme, että se voidaan täytäntöön panna ja että se tulee hyödyttämään kaikkia osapuolia ja samalla eh, se hyödyttää meitä kaikkia, jotta pääsemme näihin merkittävimpiin poliittisiin tavoitteisiimme, jotka äsken mainitsin. No niin, tässä oli tämä eh, esittelypuoli ja nyt menisin tähän eh, itse ehdotuksen sisältöön, sen eri kappaleisiin ja tärkeimpiin kysymyksiin. Ja varmasti teiltä tulee sitten kyllä vielä paljon kysy- välttämättä. Eli ensin kilpailukykyinen reilu liikkuvuus. Voin hyvin selvästi sanoa ja hyvin luottavaisena sanoa, että status quo ei ole vaihtoehto. Olosuhteet markkinoilla eivät ole kestävät. Ne ovat äh, suorastaan sietämättömät. Eli sääntöjä ei noudateta, täytäntöönpanoa, eurooppalaisen lainsäädännön täytäntöönpanoa ei noudateta, toteuteta. Ja tämän lisäksi sitten syntyy juuri kustannuksia teollisuudelle, syntyy epävarmuutta ja sosiaalinen ulottuvuus, esimerkiksi kuljettajien stressi, häiritsevät sisämarkkinoiden kunnollista toimintaa. Ja tästä syystä me haluamme vastata näihin eurooppalaisiin haasteisiin tekemällä aitoja eurooppalaisia ehdotuksia. Toivon, että tunnistatte tämän tarpeen, tarpeen eurooppalaiselle ratkaisulle, sen löytämiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä ei voi toimia vain yhdelle yhden tyyppisille jäsenvaltioille. Meidän on tehtävä ehdotus, joka voi toimia kaikissa jäsenvaltioissa kautta sisämarkkinoiden. Ja kun tämän sanon, niin samalla täytyy tietenkin sitten postilaatikkoyritykset mainita meidän on huolehdittava siitä, että meillä on laillisesti toimivia kuljetusyrityksiä, jotka toimivat rehellisesti ja kansallisten viranomaisten on tehtävä parempaa yhteistyötä laittomuuksien ja petosten torjumiseksi. Tämä on meidän kantamme ja ehdotuksesta tämän voitte myös löytää ja ehdotuksessa varmistetaan se, että näitä kahta ulottuvuutta kunnioitetaan. Kilpailukyky ja reiluus myös kabotaasissa. Nykysäännöt ovat aivan liian monimutkaisia. Monet jäsenvaltiot ovat etelässä, idässä, pohjoisessa, lännessä tämän todenneet. Kabotaasisäännöt tällaisenaan eivät ole täytäntöön pantavissa. Ne ovat kertakaikkisen monimutkaisia ja niitä on myös lähes mahdoton valvoa. Näin ollen komissio on päättänyt yksinkertaistaa kabotaasisääntöjä. Tämä uusi viiden päivän rajoitus, jota ehdotamme johon liittyy sitten rajoittamaton määrä operaatioita tuon ajan välillä markkinoiden avautuminen ja markkinoiden sulkeutuminen eivät ole mahdollisia. Ja, en, ja haluaisin, että te nyt ää, ää, arvioi ehdotusta muuten kuin sääntöjen yksinkertaistamisen sekä sääntöjen toteuttamiskelpoisuuden kannalta. Tämä oli meillä ohjenuorana ja toivon, että ehdotuksemme on kyllin tasapainoinen, että voitte sen hyväksyä ja että kaikki jäsenvaltiot sen voivat hyväksyä. Näin myös kansallisten viranomaisten valvontatehtävän hoitaminen tulee huomattavasti helpommaksi ja näin laitonta kapotaasia päästään tehokkaasti torjumaan. Mitä tulee sitten lähetettyjen työntekijöiden direktiivin täytäntöönpanemiseen kuljetusalalla komissio on katsonut, että lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä tulisi soveltaa myös kuljetusalalla. Se, että tämän alan työntekijät ovat hyvin liikkuvia, ei mielestäni vapauta vastuusta suojella heitäkin. Eli tarvitaan kyllä toki alakohtaisia sääntöjä ja eurooppalaisia ratkaisuja täytyy löytää. Me ehdotammekin näin ollen seuraavaa. Vähennetään kuljetusalan työntekijöiden byrokratiaa. Välillä paperityö on kyllä aivan suhteettoman liiallista. Tämän lisäksi täytyy varmistaa tehokkaammat välineet käyttöön alalle niin, että esimerkiksi digitaaliset ajopiirturit ja e, sähköiset asiakirjat saadaan käyttöön niin, että että sääntöjen noudattaminen ja myös valvominen on helpompaa. Menettelytapoja on siis yksinkertaistettava. Kolmanneksi täytyy olla vähimmäiskynnys kansallisen vähimmäisminimipalkan soveltamiseksi. Tällä hetkellä hän ei e, suhteellisuusperiaatteen toteuttamista nykysäännöissä mitenkään kuvailla. Me katsomme, että palkkakysymyksessä vasta kun jäsenvaltiossa aikaa vietetään vähintään kolme päivää kuussa, niin sääntöjen noudattaminen tai tämä palkkakysymys tulee esiin. Tällä hetkellä tilannehan on nolla, eli siirrytään nollasta kolmeen päivään, ja tässä on äh, hyvät perustelut sille, miksi tätä pidetään tarpeellisena. Komissio samoin ehdottaa, että puututaan tiettyihin kestämättömiin sosiaalisiin äh, väärinkäytöksiin. Haluamme, että kuljettajilla on mahdollisuus palata kotiin säännöllisin väliajoin vähintäänkin kolmen viikon välein ja lisäksi heillä täytyy olla muualla kuin ajon aikana hytissä kunnolliset asumisolosuhteet, jotka heille täytyy tarjota. Ja samoin täytyy olla tiettyä joustavuutta siinä, miten kuljettajat aikoja viikoittaisia ja päiväisiä soveltavat. Komissio siis ei ehdota, että muutetaan ajoaikojen ja lepoaikojen tuntimääriä. Luonnollisesti tieturvallisuutta halutaan parantaa ja samoin kuljettajien hyvinvointia. Näitä ei haluta vaarantaa millään tavalla. Sitten seuraava seikka politiikkaa, puhdas, kestävä äh, liikkuvuus, äh, mm, kuljetusala, liikennealahan on edelleen suuri päästäjä, niin kuin alussa sanoin, ja aiheuttaa myös paljon ruuhkia. Täytyy kyllä teille todeta, että joidenkin arvioiden mukaan miljardi euroa päivässä menetetään EU-ssa ruuhkien vuoksi, ja tästä syystä – ja myös meluhaittojen vuoksi olemme arvioineet jopa 100 miljardia euroa menoja vuodessa. Eli kyllä, tämä on erittäin vakava asia. Ja kun ajatellaan vielä kasvuennusteita, erityisesti tiealalle, niin asiasta tulee vieläkin polttavampi. Joten sitten vielä tie tuli eurovinjetti ehdotuksen muuttaminen. Haluamme tiemaksuille selkeämpiä sääntöjä niin, että voidaan myös kannustaa puhtaampien ajoneuvojen käyttämiseen ja näin ollen maksut tulisi kantaa myös muilta kuin raskaan kuljetuksen ajoneuvolta, eli myös pakettiautoilta, kuorma-autoilta, busseilta kannattaa, varsinkin kun ne ovat hyvin suurelta osin vastuussa saasteista sekä myös ruuhkista. Eli nämä ovat niitä haasteita, joihin Euroopan markkinoilla pyrimme vastaamaan ihan päivittäin. Tietenkin edelleen eh, voi itse päättää jäsenvaltio, että haluaako se kantaa tietulleja vai ei, mutta kun tietullit otetaan käyttöön, ne eivät saa olla aikaan perustuvia, vaan eh, välimatkaan perustuvia niin kuin Euroopan parlamenttikin on ehdottanut. Tässä halutaan reilutta ja tehokkuutta, eh, välimatkaan perustuva eh, eh, tie, tulli on äärimmäisen äärimmäisen tärkeä asia ehdotuksessamme. Sanon tämän nyt mahdollisimman selvästi. Jotkut, joillain jäsenvaltioillahan on jo eurovinjettimääräyksiä, jotka perustuvat aikaan, jotka haastavat tämän meidän ehdotuksemme, mutta kun ajatellaan vaikkapa televiestintämarkkinoita, niin äh, kustannuksia on saatu peruspalveluilta laskemaan, mutta sitten äh, lisäpalveluilta kerätään hyvin paljon varoja ja tätä äh, varmasti tapahtuu myös sitten tiealalla, kun teknologia kehittyy ja mitä tulee tähän ulkoisten kustannusten kantamiseen, niin näin voidaan myös kannustaa käyttämään puhtaampia ajoneuvoja. Ehdotamme tällaista eh, hiilidioksidimodulaatiota ja 75 prosentin alennusta tietulleihin eh, nollapäästöajoneuvoille. Eli eh, näin voidaan vastata myös näihin sosioekonomisiin kustannuksiin. Sitten tämä liikkuvuus, joka on yhteydessä. Eurooppa ei voi jatkaa tilannetta, jossa esimerkiksi kansalliset järjestelmät ovat hyvin erilaisia toisiinsa verrattuna. On tällainen tilkkutakki lähestymistapa. Me haluamme yhden tietullin, yhteisen tietullijärjestelmän, joka helpottaa niin yksityisautoilijoiden liikkumista maasta toiseen kuin tietenkin myös kuljetusalan yritysten ja yhtiöiden niin, että ajoneuvossa täytyy olla vain yksi laite, on yksi laskutus ja niin edelleen. Ja markkinoille pääsy ja sosiaaliset säännöt ovat tietenkin tässä myös hyvin tärkeitä. Tällä hetkellä jäsenvaltioissa vähennetään ehkäpä valvontaa jatkuvasti ja me haluammekin sähköistä valvontaa esimerkiksi ottamalla käyttöön erilaisia sähköisiä asiakirjoja ja velvoittamalla jäsenvaltiot tunnustamaan ne. Samoin haluamme nopeuttaa digitaalisten ajopiirturien käyttöönottoa ja meillähän on operaattoreita, jotka ovat ennen sitovaa määräaikaa päättäneet niitä ottaa käyttöön ja haluamme näitä tästä palkita. Ja sitten esimerkiksi ERRU, eli ylipäätään nämä yhteiset tietokannat, tämä on sähköistettävä niin, että tiedonvaihto toimii mahdollisimman hyvin. Olen täysin vakuuttunut siitä, että nämä toimet keventävät byrokratiaa alalla, jonka toimijoista suurin osa on PK-yrityksiä kuitenkin. Ja lopuksi sanoisin vielä, että tämä on tärkeä paketti sillä tulee olemaan merkittävä rooli eh, Euroopan sisämarkkinoille. Te pidätte tätä ehdotusta hyvin, hyvin tärkeänä ja ehm, toivon, että te nyt sitten vielä ennen lainsäädäntökauden loppua annatte omat kommenttinne pakettiin liittyen. Ja me olemme käytettävissänne, olemme aina käytettävissänne, kun tarvitsette lisätietoja niin, että saadaan tämä asia etenemään mitä pikimmin. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia kovasti, komissaari. Allez, sans perdre de temps, nous commençons Meillä on aika aloittaa keskustelu. Neljä minuuttia alkuun. Aloitetaan edustaja Van de Kampista. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Minulla on muutama konkreettinen kysymys ja toivon, että komissaari voi vastata niihin lyhyesti. On ihan selvää, että myös EPP-ryhmässä olemme edelleen vielä tutkimassa kaikkia näitä ehdotuksia Siellähän on aika monta kuumaa perunaa. Ensimmäinen mm, kysymys koskee suunnittelua. Euroopan parlamentti ja komissio ovat pyrkineet viemään nämä asiat päätökseen ennen 1.7.2019. Millainen teidän suhteenne on neuvostoon? This was my ping, now it's your pong. Yeah, okay. Thank you. Tässä tuli ping ja nyt on teillä pong. Um, as we were informed... The... Niin, niin. neuvosto lähti heti mukaan tähän ja siellä on jo 24 kokousta suunniteltuna tälle vuodelle. Ja siellä toivotaan, että voidaan sitten esittää tämä ensimmäinen ehdotus neuvostolle marraskuussa. No Okei, okay, no hyvä. Tämän olemme sitten huomioineet. No sitten, hyvä puheenjohtaja, kysymys kabotaasista. Nyt ryhdytte eh, toim- teoista toimiin. Ja olette neuvotelleet kabotaasista. Öö, onko tämä nyt teidän mielestänne ratkaisu tähän kysymykseen? Yes, the biggest problem of the cabotage niin, kapotaasin suurin ongelma on se, että nämä kolme operaatiota seitsemän päivän aikana olivat mahdotonta toteuttaa. Ja nämä ovat tietoja sitten eri jäsenvaltioista, joita sain ministereiltä suoraan ministerissä. Eli me katsomme nyt, millaisia ratkaisuja löydetään. Me emme halua avata tai sulkea markkinoita, mutta me haluamme antaa mahdollisuuden täytäntöönpanolle – Eli aikataulu on helpompi valvoa. Näitä operaatioita on mahdotonta valvoa. Eli siksi ehdotimme viittä päivää. Se on tasapainoinen eikä siinä mitenkään avata tai suljeta markkinoita. Ymmärrättehän, että viidessä päivässä yhdessä maassa voitte saada valtavasti aikaiseksi yhdessä maassa, mutta kysymys on sitten, millä tavalla sitten käsittää tätä minimipalkkaa ensimmäisestä päivästä. Kolme, mm, haluatte valvoa kolme prosenttia kaikista toimista, mutta mikä, mitkä takeet on sille, että näin todella tapahtuu? First of all, uh, from the... No ensinnäkin heti kun kaput kabotasi alkaa, niin ruvetaan soveltamaan lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Waarom moet het zo lang duren dat iedereen de smart tachograaf heeft? No sitten tämä takografin käyttö, älykkään sellaisen käyttö vuoteen 2030 mennessä, nopeuspiirturin siis, sen käyttö ei ole täysin selvää vielä. Täytyy sanoa, että minä perin tämän asian ja olisi hyvä, jos löydettäisiin eri ratkaisuja, siksi ehdotimme kannustimia. Niin minun mielestä kaikki kaupalliset ajoneuvot saisivat tällaisen uuden digitaalisen ajopiirturin ja voisimme sitten valvoa EUn sisäisiä kaupallisia operaatioita. Mutta nyt tärkeää on se, että lainsäädännössä todetaan, että kaikissa uusissa rekoissa on oltava uusi digitaalinen ajopiirturi vuoteen 2019 mennessä. Ja meillä on paketissa kannustimia, eli silloin on vähemmän valvontaa ja yhä useammat kaupallisten palveluiden toimijat pystyvät ottamaan käyttöön uusia ajopiirtureita myöskin vanhoissa ajoneuvoissa, mutta jos teillä on jotain neuvoja tähän, niin otan ne mielelläni vastaan. Dank u Ja mehän valmistelemme tarkistuksen. Kiitoksia kovasti. Merci beaucoup, monsieur Wim van de Kamp, pour les socialistes. Kiitoksia, edustaja Wim van de Kamp. Sosialisteille seuraavaksi puheenvuoro. Allez, madame euh, Rovodalon, c'est à vous pour 4 minutes. 4 minuuttia pingpongia komissaarin kanssa. Beaucoup, madame la commissaire de... Kiitoksia komission että olette täällä. Varmasti keskustelemme tästä säännöllisesti ja se on hyvä asia. Eli Kampin kysymykset liittyen valvontaan. Eli miten konkreettisesti aiotte va- to- varmistaa sen, että poistetaan tämä operaatioraja ilman, että tämä johtaisi petoksiin tai epäreilun kilpailuun, vaikka kansallista näiden viranomaisten resurssit eivät mahdollista tällaisia valvontoja tällä hetkellä. Eli millä tavalla aiotte varmistaa sen, että kun poistetaan tämä kabotaasioperaatioiden yläraja, niin ettei se johda sitten petoksiin? Well, uh, as I said. Niin, kuten totesin, oli mahdotonta valvota itse näitä operaatioita. Ja siitä syystä meillä oli tällainen aikaraja, eli Eli otimme tässä käänteisen logiikan käyttöön valvonnassa. Se aikaraja, miten pitkään ollaan tietyssä maassa, tai tämä uuden viiden päivän kabotaasisääntö sisältää myös naapurimaan, koska se oli haasteena pienelle jäsenvaltiolle, eli kabotaasi voidaan hoitaa myös naapurimaissa. Eli olen varma, että digitaalisten ajopiirtureiden avulla kyetään tätä valvomaan. Voitaisiin mennä yksityiskohtiin, mutta rohkaisen siihen, että kaikki nämä operaatiot rekisteröidään myös kansallisiin tietokantoihin ja digitaalinen puitteisto tässä suhteessa tietojenvaihto on olemassa. Ja jos jäsenvaltiot eivät ole valmiita tekemään yhteistyötä, niin minusta tässä paketissa on ehdotettu myös sellaisia työkaluja, joiden avulla voidaan parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. No sitten toinen asia liittyy näihin älyajopiirtureihin. Jos parlamentti suostuu siihen, että olisi ajankohta lähempänä kuin vuonna 2032, niin voisiko komissio tukea tätä sitten neuvostoa vastaan, jotta tämä valvonta ja kuskien suojelu saataisiin toteutettua nopeammin? Tukisitteko sitä? Kuten totesin, mielelläni tätä pyrin parantamaan ja olemme jo ryhtyneet lisätoimiin. Olemme käynnistäneet jo analyysin sen suhteen, miten paljon tämä vaikuttaisi ajopiirturikustannuksiin, jos me laajennamme käyttäjäkuntaa voimakkaasti. Tämä tehdään se siis vuoden loppuun mennessä. Toivottavasti se antaa meille lisätietoa sen suhteen, että voimme olla vielä rohkeampia, kun pyrimme täytäntöön panemaan ja ottamaan käyttöön näitä uusia ajopiirtureita, tai yhä useampi käyttää. No sitten alle 3,5 tonnin ajoneuvot. Ne on otettu huomioon tietyissä lainsäädäntöehdotuksissa, mutta ei näissä säännöissä, jotka liittyvät lepoaikoihin. Miksei? Um, that is true. Uh, we... Totta. Olemme kuunnelleet tätä ja Ranska oli mukana. Kuuntelemme niitä jäsenvaltioita, jotka olivat todella huolissaan kolme puolen tonnin ajoneuvoista ja sovimme siitä, että näiden ajoneuvojen valvonta on ehdottoman tärkeää. Ehdotimme siis, että lisäämme tuon sijaintipaikan, jota täytyy valvoa pienempiä ajoneuvojen osalta, mutta ammattitaitokriteerit nämä olisivat epäsuhtaisia, eikä niistä olisi hyötyä, jos ne ottaisiin käyttöön pienempiä ajoneuvojen kohdalla. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Monsieur Zille. Yes. Edustaja Zille. Thank you very much. It's, it reminds me a bit like a court case. Kiitoksia. Niin, muistuttaisin, että nämä on vähän niin kuin tällainen oikeudenkäynti. Lyhyt vastaus kyllä tai ei. Mistäs minua syytetään, sanoo komissaari. Niin, mutta kiitos siis komissaari siitä, että piditte tämän esityksen. Mainitsitte, että otitte jotenkin huomioon menestyksellisen energiapolitiikan, energiaunionin ja se, mitä tapahtuu varsinkin kaasusektorilla. Samanaikaisesti olette tässä rinnastanut tieliikenteen liikkuvuuspaketin tärkeän näkökohtaan, eli yritysten päätoimintamaahan. Tässä seuraillaan samankaltaista ajatusta. Kuljetusalalla ollaanko ilmailussa ja merialalla menossa samaan suuntaan, tai postipalveluissa. Meillä on niin paljon jäsenvaltioita, jotka työskentelyä toisessa jäsenvaltiossa postipalvelujen parissa. Onko tämä hyvä esimerkki vai rajoittuuko se pelkästään siis tieliikenteeseen? So, uh, road. Philosophy of the main operation of the, of the country. Ar- perhaps... Siis päätoiminta alue. Ehkäpä sama otetaan käyttöön ilmailussakin tai meriliikenteessä. This time we... Niin tällä kertaa me keskitymme ainoastaan maantietiliikenteeseen, mutta olemme jo käynnistäneet erinäisiä toimia, jotta tilanne olisi tasapainoinen. Ja me tarkastelemme näitä sosiaalisia näkökulmia ilmailun osalta vielä myöhemmin tänä vuonna ja tarkastelemme, millaisia yhteisiä nimittäjiä löydetään kaikille liikennemuodoille, jotta ne voitaisiin käsitellä samalla tasolla. Also rules which you commented Kiitoksia myös säännöt, jotka sanovat, että pitää palata kotimaahan kolmen viikon työviikon jälkeen. Mikä koti on? Se jäsenvaltio, jossa tuo yritys on rekisteröinyt, jossa työskennellään, tai se maa, jossa hänellä, josta hänellä on kansalaisuus. Kyllä. Eli paketissa koti on se, jossa operaatiot toteutuvat, mutta kuskit ja rekat itse voivat olla tiellä rajattomasti, tietysti ottaen huomioon nämä tekniset piirteet rekassa, eli niiden ei tarvitse palata kotipesään. Näiden yritysten omistajat voivat muuttaa näitä kuskeja. Driver. Minun kysymykseni on, missä on kuljettajan koti? Siellä, missä hänellä on kansalaisuus vai siellä, missä yritys on rekisteröity? Vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Sitähän voi asua perheensä kanssa toisessa jäsenvaltiossa pysyvästi. I had to get a bit of a consultation on that one. Tästä minun piti kysyä vähän neuvoa ja neuvojen mukaan, että koti on siellä, missä kuski on henkilökohtaisesti kirjoilla. What do you think, uh, Commissioner? So I fully respect and understand so how difficult this compromise. Tämä kompromissi. Ennen puhuttiin puolalaisesta putkimiehestä, nyt romanialaisesta rekkakuskista. Onko hyvä, että henkilö nukkuu autossa ilman, että on minkäännäköisiä rikollisia toimia kontolla? Jotain voi kuitenkin tapahtua rahdin kanssa. Ja henkilö voi joutua työttömäksi Romaniassa, jolloin kumpi on sitä parempi, rekassa nukkuminen vai olla työtön Romaniassa? it's hard to comment. This is a comment. No, tämä nyt oikeastaan kommentti, eli tähän on vaikea vastata mitään, mutta varmasti tästä tullaan keskustelemaan tulevina viikkoina. If you evaluate your compromise. Niin, jos arvioidaan tätä kompromissia, niin se on ollut hyvin vaikea ja, ja tiedän, että se on ollut vaikea päästä. Miten pitkälti olet tyytyväinen tähän liikkuvuuspakettiin? yhtenäismarkkinasuuntahan ainakin menty? Oletteko 60 prosenttisesti työtyväinen, 70 prosenttisesti, 100 prosenttisesti? This is not my package. Tämä ei ole minun pakettini, joten tämä kehittyy kaikkien sidosryhmien järjestelmästä ja mielestäni tämä on tasapainoinen ehdotus. Tiedän, että joissain kysymyksissä meillä on aika erilaisia kantoja, kun katsotaan eri yksittäisiä maita tai sidosryhmiä. Mutta uskon, että viime kädessä lähestymme komission ehdotusta, koska se on hyvin tasapainoinen ja siinä on otettu huomioon ensinnäkin perussopimukset, joissa sanottu, että markkinoiden avaamisen pitää olla vähittäistä ja siinä pitää ottaa huomioon sosiaaliset olosuhteet, joissa jäsenvaltio toimii. Ja samanaikaisesti tämän paketin osalta tarkoituksena ei niinkään ole avata tai sulkea vaan me panemme täytäntöön sääntöjä, jotka ovat voimassa. Otamme käyttöön uutta teknologiaa, jotta saamme järjestystä ja avoimuutta. Tällä hetkellä maantieteliikenne on täysi kaos. Se täytyy myöntää. Ja uskon, että tämä nyt on ensimmäinen askel, jotta sen jälkeen voimme käydä hyviä keskusteluita tulevaisuudessa. Eli tämän selkeyttämistä. Tässä vahvistetaan jotain, joka on hyvin avointa. Ja katsotaan sitten, miten tilanne kehittyy jäsenvaltiossa ja jatkamme keskustelua tästä sen jälkeen. Alors, je, je Muistutan siitä, että kysymys ei ole mistään oikeudenkäynnistä kuitenkaan. E, ei, te, te ette ole täällä kuultavana ja teitä ei täällä tuomita. Mutta kysymys on ennen kaikkea siitä, että käydään keskustelua. Pyritään vähän rentouttamaan tällä ilmapiiriä. Jatketaan keskustelua. Tarkoitus on edistää tätä sisältöä. Teliska, neljä minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivon, että tässä saadaan hiukan muutakin kuin äh, selvennyksiä. Minä odotan, että yhtäältä kehittelemme sisämarkkinoita entistä paremmiksi ja toisaalta sitten poistamme epäreilua toimintaa sisämarkkinoilta. Mielestäni meidän täytyy kehittää eikä vain selventää sisämarkkinoiden toimintaa te puhuitte sisämarkkinoista, epäreiluista käytännöistä, mutta ette puhunut asiasta, joka on olemassa, nimittäin protektionismia, joka ei sinänsä liity epäreiluun toimintaan. Nämä protektionismikin täytyy nostaa esiin. Kun katsotaan tasapainoa, niin onko tasapainoa? Toivon, että meillä tulee olemaan tasapainoa lopussa, mutta nyt kun katsotaan neuvoston toimintaa tänä päivänä, niin aika mielenkiintoista tietää, että kaksi mahdollista estävää vähemmistöä on kuitenkin olemassa, eli ehkäpä tasapaino ei kuitenkaan ole ihan kunnossa. Mutta kysyisin seuraavaa. Varmaan vastaatte, että olen väärässä. Sisämarkkinoiden puolelta komission jäsen, mikä toimista on äh, mielestäni todella sisämarkkinoiden äh, edun mukaista? Ensinnäkin kabotaasia täytyy selkeyttää eikä koko pakettia. Tämä on se perusperiaate Eli kapotaasin osalta halusimme selkeyttää sääntöjä, jotta niitä voidaan soveltaa. Ja sitten edistystä on tapahtunut ja muutoksia. Tämä on parannus, olen siitä ihan varma. Eli digitalisointi. Tähän pakettiin on lisätty neljä elementtiä liittyen digitalisaatioon, jotka parantavat olosuhteita, jotka lisäävät avoimuutta. Ne vähentävät byrokratiaa ja hallinnollisia taakkoja. Ja tätä kautta tietysti voidaan sitten paremmin panna täytäntöön näitä sääntöjä. Ja yksi asia oli minulle järkyttävä. Eli kun on 28 jäsenvaltiota ja 25 jäsenvaltiota ei sovella näitä eurooppalaisia sääntöjä. Ja kolmessa noudatetaan, mutta siellä on täysin suhteeton lähestymistapa, eli jotain on vialla. Ja toivottavasti tämä uusi ehdotus nyt selkeyttää tilanneen. Eli digitalisaatio on ja hiilin käytön vähentäminen, ne ovat askeleja eteenpäin. Me luomme olosuhteita, jotka edistävät niitä, jotka saastuttavat vähemmän, ja sitten meillä on saastuttaja maksaa periaate ja käyttäjä maksaa periaate. Ja te olette vaatineet jo kymmenen vuoden ajan, että jotain pitäisi tehdä, mutta komissio ei pystynyt mitään tekemään, koska ei ollut mitään digitaalisia välineitä. Nyt näitä välineitä on, ja nyt teemme sitä, mitä parlamentti on vaatinut komissiolta jo pitkään. Eli saastuttaja maksaa ja kuluttaja maksaa. Eli uskon, että paketti on harppaus eteenpäin, mutta kun puhutaan markkinoiden avaamisesta tai sulkemisesta, niin se ei ollut paketin tarkoitus, vaan tavoite oli, että meillä on selkeät säännöt, joita voidaan valvoa ja panna täytäntöön, ja kuten sanoin, meillä on vielä hyvin paljon työtä edessämme. Ja minä markkinoiden avaamisesta puhunut, minä sanoin siitä, että markkinoita suojellaan ja tehdään niistä paremmin toimivat. Ja tämä on minun mielestäni tärkeää eikä välttämättä liity ollenkaan pelkästään hiilestä luopumiseen. My colleague, uh, Niin, Telitska. Täytyy nyt sanoa, että postilaatikkoyritykset ovat tietysti asia, joka vääristi markkinoita ja me puutumme tähän asiaan. Me selkeytämme näitä sääntöjä liittyen kabotaasiin ja sääntöjä, jotka liittyvät lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin. Eli kolme päivää voi olla kansainvälisessä liikenteessä ilman, että kuuluu tämän direktiivin piiriin. Jos ei ole vaikka, jos on vain toimittanut tavarat toisen jäsenvaltioon, niin silloin on suljettu pois tästä lähetettyjen direktiivin Mm, työntekijöiden direktiivistä. Mutta jos lataa tai purkaa samassa jäsenvaltiossa, niin ne ovat sitten toimia, jotka liittyvät tiettyyn jäsenvaltioon, ja silloin se kuuluu tämän direktiivin piiriin. Eli tehkää työtä kanssamme, mutta totta kai parantamisen varaa on, ja me tuomme kaikkea, joka parantaa markkinoiden tasapainoa. No, ehkäpä minä esitin väärän kysymyksen kun äh, nyt ehdin kysyä vain yhden. Minulla oli kaksi muuta, mutta ehkäpä tulevaisuudessa sitten äh, keskityn äh, siihen, mikä on kaikkein tärkeintä. No niin, kiitoksia kattavasta vastauksesta. Merci, monsieur Tiniska. Je laisse la parole à... Kiitoksia. Seuraavana edustaja Kyllönen, neljä minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissaarille, että saavuitte kuultavaksi tänne. Yksi kommentti ja kaksi kysymystä meillä on EU-ssa paljon liikennealan sääntelyä, jota ei valitettavasti ole implementoitu jäsenmaissa kunnolla, tai sitten sitä ei valvota tai ei ole sanktioitu millään tavalla, ja se vääristää varsinkin raskaan liikenteen markkinaa tänä päivänä Euroopassa. Ja sitten niihin kysymyksiin, miten vältämme tai miten voisimme tehdä paremmin yhteistyötä, että välttäisimme tässä kysymyksessä itä-länsi, etelä-pohjoinen maaottelun syntymisen ja sitten päästövähennyskysymyksiin liittyen, miten olette ajatelleet, että tämän paketin rinnalla vahvistamme multimodaalia kuljetusjärjestelmää, parannamme logistista systeemiä satamasta rautateille, maantielle ja hyödynnetään uusia järjestelmiä myös tässä. Kiitos. On the first question, uh... No, ensimmäiseen kysymykseen liittyen, eli yhteistyö taikka täytäntöönpano, niin kuin sanoin, tässä tarvitaan lisää avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja lisää tietoa kansallisiin tietojärjestelmiin ja vastaavuutta mutta me tulemme parantamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, eikä kyse ole vain siitä, jos ne haluavat näin toimia vai eivät, ei, vaan me olemme ehdottaneet paketissa myös välineitä, ähm, joiden kautta jäsenvaltiot voidaan velvoittaa näin toimimaan. Ja jos nyt oikein pitkälle menisin, niin viime kädessä äh, operaattorilta voi mennä lisenssi, jos se ei toimi Euroopan äh, säännösten mukaisesti. Sitten tähän äh, multimodaalisuuteen liittyen äh, me olemme toimineet myös Euroopan parlamentin pyynnön mukaisesti, eli reilut äh, maksut ja myös ulkoiset näihin, kun ajatellaan infrastruktuureja ja niin edelleen. Ja nyt tällä hetkellä sovelletaan käyttäjä maksaa ja saastuttaja maksaa periaatteita ja uusi maksujärjestelmä tarjoaa jäsenvaltioille mahdollisuuksia myös ottaa käyttöön ruuhkamaksuja ihan kohdennetusti esimerkiksi on yksi jos on alue, joka on erittäin saastunut, niin siellä voi olla vaikkapa oma ylimääräinen tai erillinen tariffinsa, eri tariffinsa, jotta ruuhkia saadaan purettua puhuja korjaa, saastumista saadaan vähennettyä. Ja sama koskee itse asiassa kyllä ruuhkiakin. Eli jos on joku alue, joka on aina ihan tukossa ja ruuhkainen, niin sitten voitaisiin käyttää ää, äh, eri välineitä äh, ruuhkien purkamiseksi. Ja minä olen kyllä äh, olen ihan varma siitä, että tämä aiheuttaa sitten myös tasapainoa eri toimien välillä. And shortly, how we avoid east-west, south-north battle with this important issue. Ja miten vältetään se sidalainen pohjoisen etelän välinen taistelu tässä asiassa? Paljonko tässä aikaa? Nyt no, yritän puhua lyhyesti. No, yksi asia on ihan varma. Nyt käsitteillä olevat asiat eivät mielestäni ole eteläpohjoinen itä-länsi-kysymyksiä. Kyse on liikenteestä ja kuljetusta, kuljetusalasta ja sisämarkkinoista ja sisämarkkinoiden tukemisesta. Muistakaa tämä, muistakaa nyt sisämarkkinoille tarjoutuvat mahdollisuudet ja muistakaa mikä valtava vaikutus meidän lainsäädännöllämme ja meidän toimillamme ja työllämme on eh, ihmisten liikkuvuuteen ja myös kustannustasoon. Muistakaa tämä asia. Ei kyse ole mistään kiistasta idän ja lännen tai pohjoisen ja etelän välillä. Kyse on siitä, että tarvitaan kilpailukykyiset markkinat ja että vähit päivittäin luodaan ja eh, viedään pidemmälle tätä yhtenäismarkkinaa. Ymmärrän, että on vaikea ehkä löytää tasapainoinen järjestelmä ja mennä askel askeleelta eteenpäin, mutta tämä on ainut vaihtoehto. Monet pikkuaskeleet saavat aikaan suuria muutoksia, mutta ne pikkuaskeleetkin on otettava. Ja yksi asia vielä, puheenjohtaja, tämä on niin poliittinen kysymys, tämä on hyvin hyvin poliittinen kysymys. Ja meidän täytyy kerta kaikkiaan avata mielemme ja ymmärtää se, että on kehiteltävä kehitettävää alueita, joissa kaikki voivat sitten osallistua, ja sitten on toisia alueita Euroopan unionissa, jotka ovat jo yhä kehittyneempiä. Ja jos me olemme avoimia keskusteluissa ja vuoropuhelussa, niin nämä pienet askeleet tunnistetaan ja tunnustetaan ja saadaan aikaan jotain suurta, joka hyödyttää meitä kaikkia, eli täydelliset sisämarkkinat. Monet pikkuaskeleet johtavat meidät sinne. Digitaalinen zeitalter ist digitaalisella ajalla digitaalinen ajopiirturi on ratkaisu. Se säästää rahaa. Myöskin valvonta on tärkeää. Ja miksi nyt odotetaan, että tämä tulisi 2019 vastaan? Mutta sitten kun ajatellaan tämänhetkisiä rekkoja, niin miksi tämä voisi toteutua kahden kolmen vuoden sisällä? Se on parisata euroa, ehkä sitten se olisi heti. Ja kapotaasin väärinkäytökset voitaisiin välttää. Miksi et ole tähän puuttuneet? Well, because... No koska, jos oikein muistan, niin tämä tuli maaliskuussa 2016 esille ja se, se tarkoitus panna vuoteen 2019 mennessä. Ja siksi olemme esittäneet kannustimia siis, ja mielelläni tuen teitä tämän osion eh, muuttamisessa ehdotuksessa. Kiitos. Ja sitten epäreilyä kilpailua esiintyy. Esimerkiksi teistä yhtä prosenttia verotettu ja rautatietä 100 prosenttia. No entä sitten, jos on vaikka rautateillä nämä sähköiset junat, pitäisikö niiden maksaa saman verran kuin likaisten dieseljunien? Um, uh, Euroopan rautatiejärjestelmähän on sähköistetty pääosin jo Eiköhän tämä ole hyvä esimerkki siitä, joka toivottavasti myös saa muut, muut siirtymään samaan suuntaan mahdollisimman nopeasti. Hyvin usein sanotaan, että rautatiet ja maantiet ovat ihan sama juttu, mutta eiväthän ne ole. Mehän voisimme puhua näistä maantiekäytävistä ja sitten rautateista. rautateista on, rautateillä on omat rajansa ja maantiet menevät paljon pidemmälle ja meillä on kaiken tasoisia teitä. Samanaikaiseksi ne edustavat kilpailua. Eli se, mihin pyrin nyt tässä on se, että suhtaudumme erittäin tarkkaavaisesti näihin epätasapainotiloihin, missäpä ne sitten ovatkin. Kuten näette, tämä kaikki liittyy siihen työhön, mikä nyt on tehty. Ja pyrimme nyt todella käsittelemään tätä kysymystä hyvin järjestelmällisellä tavalla. Voi myös todeta, että pyrimme astumaan askelia kohti jakamistaloutta ja liikenteen jakamista. Samalla työskentelemme läheisesti muiden kollegoiden kanssa komissiossa, jotta saisimme aikaiseksi ei pelkästään sähköautokysymyksen, vaan myös eh, puhdas ilma on tärkeä. Ja me työskentelemme mielestäni hyvin yhteistyössä. Voidaanko se hoitaa nopeammin? No, todennäköisesti voidaan. Mutta yritetään nyt löytää paras tapa edetä ilman, että tuhoamme jotain matkan varrella. No se, että Saksassa kaikki junayhteydet ovat sähköistetty ja Saksassa tämä lukemaan 60 prosenttia, eli ei nyt ihan kaikki ole vielä hoidettu. Mutta sitten kun katsottiin tätä etäisyydestä liittyvää könttäsummaa, sehän hyväksyttiin. Ja sen jälkeen todettiin, että tätä ei ole hyväksytty. Siis kuka vaihteli, te vai Alexander Dobrin? I'm not sure exactly how Alexander Dobrin got into this. En tiedä, miten Alexander Dobrin tähän sekoitettiin, mutta se, mitä me ehdotimme, oli ihan selvä juttu. Eli etäisyyspohjainen hinnoittelu, siinä voidaan jättää ulkoistekijät ulkopuolelle. Tähän mennessä me kyllä vielä ole kuulleetkaan juurikaan mm, näkemyksiä. Jotkut maat olivat kuitenkin vähän huolissaan ne, joilla eurovinjet on jo käytössä, eli tällaiset vuositarrat. Mutta minusta meillä on hyvät perusteet osoittaa, että tässä oli kyseessä vain siirtymäkausi. Ja olisimme ottaneet tällaisen etäisyyspohjaisen laskutuksen käyttöön ennen eurovidenttiä. Nyt digitalisaatio on parantunut niin paljon, että tällainen seuraava askel voidaan astua. Je laisse la parole à M. Lundgren pour 4 minutes. Edustaja Lundgren seuraavana, 4 minuuttia. Well, first of all... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin korostaa muutamaa seikkaa, kun puhutaan olemassa olevasta lainsäädännöstä. Onko sen äh, seuraaminen ollut äh, vaikeaa? Äh, ei. On ollut kolme sisäistä kuljetusta viikon sisään ja sitten piti lähteä maasta. Ja tässähän tämä oli tämä porsanreikä, eli kun kohdemaassa käytti yhtä kabotaasi slottia, niin sitten piti jos olisi sitten ollut määräys, että pitää palata lähtömaahan, niin se olisi ratkaissut kaiken. Sitten ei olisi ollut enää kapotaasiongelmaa, mutta nyt te olette tehneet uuden ehdotuksen. Eikö se olisi ollut hyvää ratkaista ongelmaa eikä luoda uusia ongelmia, mutta nyt te olette luoneet uuden ongelman, nimittäin ongelman pitkien kuljetusten alalle. Tämä tulee olemaan suuri ongelma Ruotsissa, Tanskassa ja muutenkin Pohjolassa. Eli nyt sitten kun tulee maahan on viisi päivää aikaa ää, käyttää ää, kuljetuksiin, ää, Eli nyt ongelma siirtyy toisaalle. Nyt nämä pitkä, pitkän, pitkän matkan kuljetukset voivat siirtyä toimimaan sisämarkkinoilla, siis jäsenvaltion sisäisillä markkinoilla. Ei voi olla, että EU tämän hyväksyy. Vain teidänkin kotimaanne arvoisa Bulch tulee Äh, kärsimään siitä, että maanne tulee täyteen rekkoja, jotka ajavat puoleen hintaan tai murtoosa hinnalla, ja se tulee sitten tappamaan nämä äh, teidän kotimarkkinoiden ja toimijat täysin. Jaa, te haluatte avoimia markkinoita. Ei tietenkään Euroopan unioni voisi sallia sitä, että toiset jäsenvaltiot tappavat kerta kaikkiaan toisten jäsenvaltioiden elinkeinot. tämä on aivan uskomatonta, uskomatonta, että te tällaista ehdotatte että aiotte tämän sallia. Viisi päivää, viisi päivää rajoittamaton määrä operaatioita jäsenvaltioiden alueella. Eli nyt kabotaasi menee huonosta huomattavasti pahemmaksi. Te ette ratkaise mitään, vaan luotte ongelmia. Is there a question? Oliko tässä jokin kysymys? Mitenkäs tämä ongelma ratkaisette, jonka luotte? First of all. Ensinnäkin olen täysin eri mieltä siitä, että me olemme pahentaneet tilannetta ja kerron miksi. Eli jos nyt voisitte kuunnella minua, tiedän, että teillä monilla on samantyyppisiä haasteita. Ensinnäkin nämä kolme operaatiota, kukaan ei voinut niitä valvoa. Tämä paperi, joka kuskella oli, he saattoivat näyttää sitä tai ei, kukaan ei voinut pakottaa heitä näyttämään. Se voitiin vain piilottaa pöydän alle ja kukaan ei sitä tiennyt. Eli tätä oli mahdotonta valvoa. Itse olin poliisin kanssa näissä valvontatoimissa ja se oli ihan hirveää. Me yritimme tehdä jotain, mitä pystyimme ottamaan huomioon nämä tavoitteet, eli ei avata eikä suljeta. Eli nyt te voitte valvoa tätä. Ja toiseksi, en usko sitä, mitä sanoitte, että tämä nyt pahenee, koska kabotaasi ykköspäivästä lähtien liittyy lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin, eli kustannukset vaikuttavat tietysti siihen, kuinka monta operaatiota joku toteuttaa. Ja se ei luo epäreilua kilpailua. No, meillä nyt ei ole aikaa käydä läpi kaikkia yksityiskohtia, mutta tulkaa kabinettiin ja pääosastoon, niin siellä voitte saada yksityiskohtia, koska tässä on monia asioita, jotka liittyvät toisiinsa. Ja olen samaa mieltä, ehkä olemme olleet väärässä ja parantamisen varaa on tulevina kuukausina. Mutta me teimme kaikkemme. Meillä oli hyviä aikeita ja halusimme tasapainottaa lähestymistapaa. Ei avata eikä suljeta markkinoita, mutta samalla piti varmistaa, että kun poliisi tekee työtään, niin se pystyy hoitamaan valvontaa ja varmistaa, että sääntöjä noudatetaan. Ja EU-ssa suurin ongelma oli kabotaasi, kun valitettiin, ei kukaan valittanut mistään muusta kuin siitä, että sääntöjä ei noudateta. Ja jos teillä on parempi ehdotus, niin nyt olisi mahdollisuus keskustella siitä, mutta me uskomme, että meidän ehdotuksemme on tasapainoinen ja me autamme niitä, jotka ovat auttaneet ja tarvinneet apua näiden sääntöjen noudattamiseen. No näin ei selvästikään tule olemaan, koska... Siis Lundgren, meillä ei enää ole aikaa. Se oli neljä minuuttia per nenä. Eli nyt täytyy antaa muiden kollegoiden puhua. Jos jokainen nyt haluaa esittää kysymyksiä yli ajan, niin se on teidän ongelmanne. Minä täällä johdan keskustelua ja nyt menemme eteenpäin. Eli nyt sitten muut jäsenet, että teillä on yksi minuutti aikaa. Ensimmäisenä Deli. Merci, madame la présidente. Uh, I have two... Kiitos puheenjohtaja. Kaksi lyhyttä kysymystä joihin haluaisin kuulla kantanne. Ensinnäkin tämä lepoaikakysymys. Jotkut jäsenvaltiot, niin kuin varmaan tiedätte, ovat hyvin tiukkoja viikoittaisten uusien lepoaikojen suhteen. Olisiko teidän mielestänne loogista ehdottaa ehkä näiden erilaisten kansallisten sääntöjen jäädyttämistä, kun uusi liikkuvuuspaketti on tulossa ja sekin tähän asiaan puuttuu. Toinen asia tuleeko liikkuvuuspaketti millään tavalla vaikuttamaan olemassa tai käynnissä olevaan rikkomusmenettelyyn, jonka komissio käynnisti tiettyjä jäsenvaltioita vastaan, mitä tulee minimipalkkoihin. Aika ei ole paljon, eli otetaan nyt kaikki loput kysymykset ja sitten lopuksi komission jäsen saa vastata. Eli Tapparella, olkaa hyvä și pentru doamna comisar, dar mai ales pentru colegii din... Niin halusin sanoa jotain komission jäsenelle ja kollegoilleni. Linja-autot ja rekat eivät lennä, mutta entä sitten asetus 5061, jota ei ole oikein sovellettu kaikissa jäsenvaltioissa? Entä sitten turvalliset parkkialueet EU:ssa? Meillä ei niitä ole ja siksi on hankalaa kuskien levätä esimerkiksi hotelleissa. Entä sitten näiden tavaroiden turvallisuus, joita kuljetetaan, jos ei ole turvallisia parkkipaikkoja? Kiitos, Tim Van Ja, voorzitter, dank u wel. Uh... Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. kabotaasi-ongelma on sellainen, jota ei voida valvoa, kohta sitä voida valvota ollenkaan. Ja valvonta yksiköillä ei ole suinkaan riittävästi kapasiteettia asian hoitamiseen alueellisella, paikallisella tasolla. Ja näin ollen sitä valvontaa tällä hetkellä nyt ei kyetä toimimaan, te, te- tekemään eikä pian ollenkaan. Miksi kavotaisia ei lopeteta ja kielletä se? Sillä se, mitä nyt tehdään, on todellakin vain pisara meressä. Kaksi viikkoa sitten meillä oli suuri konferenssi komission virkamiesten kanssa ja nähtiin, että meillä on aika paljon rahaa kyllä yhteisrahoitukseen – ja pitäisi nähdä, millä tavalla tässä asiassa kyetään etenemään. E, e, e, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tähän nämä lepoaikakysymykseen puuttua. Infrastruktuurin puute. Mm, kuka sitten tätä valvoo tai kuka on vastuussa vaikkapa helposti pilantuvista tuotteista, kuka on vastuussa esimerkiksi varkaustapauksista ja vakuutuksista. Sanoitte, että tieliikennepaketin on tarkoitus purkaa byrokratiaa. Ei pidä paikkansa ollenkaan. PK-yritykset, joilla on vain muutama kuljettaja, joutuvat sitten kääntämään asiakirjat kaikille virallisille kielille ja asiakirjat täytyy toimittaa sinne tänne työsopimukset ja ties mitkä muut tämähän tulee lisäämään byrokratiaa eikä suinkaan sitä purkamaan. Eli mitä komissio aikoo tehdä sitten myös postilaatikkoyritysten poistamiseksi ja torjumiseksi? Tämä on minulle hyvin tärkeä asia. Ja miten erilaiset korvausjärjestelmät EU-ssa mukaan voidaan nämä saada vertailukelpoisiksi, kun ne ovat erilaisia jos tämä jaetaan työtunneille, niin sitten tuleeko sitten sama tuntipalkka vai? Yrittäkääpä nyt pysyä puheenjohtaja, edustaja Dimonte ja teidän vuoronne. Tre brevi domande. Kiitoksia. Eli miten voidaan kunnolla harmonisoida tämä tilanne? Tämä valvontaongelma liittyy joskus myöskin kieliongelmiin. Sitten Eurovinietti. Eikö olisi parempi miettiä sitä, että sen sijaan, että olisi kiinteä vuosisumma, niin kannustetaan tämän käyttöön? käyttöön, koska on tiettyjä teitä, jotka vievät tai menevät pisteestä A pisteeseen B samalla tavalla kuin moottoritiet, ja siellä ei tarvitse maksaa näitä tietulleja. Ja sitten kabotaasi. Miten voidaan rangaista, ratkaista ongelmat raja-alueilla, koska siellähän näitä ongelmia pystytään helposti hallinnoimaan. Kiitoksia. Edustaja Schmidt. Kiitos. Ensinnäkin mielestäni on oikein äh, mukavaa, että paketti on vihdoinkin nyt meille esitelty. Minä aion puhua nyt vain tästä eurovinjetti direktiivistä. Komissio on sitä mieltä, että eurovinjetin voimassaolon arviointi on äh, nyt sitten katettava koskemaan kaikkia eri ajoneuvokategorioita, koska e, halutaan välttää kaiken näköistä syrjimistään. Voisitteko te nyt tarkentaa, miksi komissio katsoo, että eurooppalaista säännöstöä tarvitaan esimerkiksi, jotta päätetään vaikkapa Amsterdamin ja Utrechtin väliselle reitille maksut, maksutaso ja niin edelleen. Entäpä sitten ajoneuvovero? oletteko te sitä mieltä, että kuorma-autojen ajoneuvovero näin sitten poistuu, kun puhutaan eurovinjettidirektiivistä, haluatte laajentaa sitä siis myös henkilöautoihin lisäksi. Eurovinjettimaksujen kautta halutaan esimerkiksi TNT-verkostoja, niiden rakentamista tukea. Miksi komissio vastustaa korvamerkintää neljänneksi? Miksi komissio olettaa, että autosta riippuvaiset työmatkailijat, joiden on mentävä tiettyyn kellonaikaan työpaikalle ja jotka usein joutuvat ruuhkaan kiireisinä aikoina, joutuvat tästä vielä sitten erityisesti maksamaankin tästä ilosta. Ja sitten Monetko ympäristö- ja rautatieyhtiöt osallistuivat kuulemisiinne? Kiitos vastauksista. Merci beaucoup, Madame Schmidt. Schmidt. Kiitoksia, edustaja Schmidt. Itsekin olin tässä puheenluettelossa. Halusin vain kysyä, miksi Eurovinjet sitä käytetään rekkoihin, mutta Ilmastonmuutoskysymykset ovat nyt tapetilla. Miksi kaikki? Miksi ei rekat, kuorma-autot ja pakettiautot ja henkilöautot? Kaikki yhtä aikaa. Ilmastolla ei ole aikaa odotella. Se, että jäsenvaltioille annetaan lisää aikaa. Nyt oli se oikea aika täytäntöönpanna kaikkea. Ja seuraava puhuja. Ja, ich hätte auch eine Frage zu Wege. Kiitoksia. Minullakin tästä direktiivistä yksi kysymys, mutta aika nyt loppuu. Eli puhuisin vielä tästä Saksan tietullikysymyksestä. Komissio on puuttunut tähän tilanteeseen, eli onko teillä poliittisia tai juridisia syitä tälle, ja onko jonkinlaista kirjallista arviota komissiosta siitä, joka aiotaan julkistaan? Ja sitten tämä direktiivi, jossa on puhuttu etäisyydestä, komissio haluaa varmistaa, ettei tästä työmatkalaisille synny mitään lisäkustannuksia? Eli millaisia ehdotuksia teillä on tästä? Ja vielä yksi kysymys. Eikö pitkällä aikavälillä olisi hyvä, että olisi yhtenäiset hankintasäännöt voimassa Euroopassa? Kiitos. Monsieur Bar, c'est vous. Kiitoksia edustaja Bar. Kiitokset äh, komission jäsen puheenvuorostanne. puheenvuoroistanne. Pari seikkaa se, että on mm, kaksi lyhennettyä lepopäivää peräkkäin, on huolestuttavaa. Luxemburgissa viime viikolla liitot sanoivat, että, ammattiliitot sanoivat, että niitä ei ole kuultu. Ja te väititte ne kaikkia työmarkkinaosapuolia. Siis onko heitä kuultu vai eikö? Toinen kysymykseni, valvonta. Valvontahan on kaiken A ja O. Ja kun ajatellaan koko tätä lainsäädäntöä, niin jäsenvaltiot eivät äh, itse toteuta niitä äh, sitä valvontamäärää, jonka ovat itse hyväksyneet, joten äh, aiotteko asettaa jäsenvaltiot vastuuseen tästä niin, että valvontaa valvotaan entistä tiukemmin jatkossa? Sama teema. Eh. Niin, ihan samalla linjalla. Jos valvontaa ei ole siitä, että sääntöjä seurataan, ihan sama mitä sääntöjä silloin on, jos ei ole mitään seurauksia siitä, että sääntöjä rikotaan, silloinhan tuo säännöstö on ihan turha. Ja jos sanotaan, että tämänhetkiset säännöt ovat sellaiset, että niitä ei saada valvottua, niin silloin pitäisi tehdä tässä suhteessa jotain, mutta tietysti jotkut jäsenvaltiot eivät välttämättä ole edes yrittäneet. Ja nyt jos sanotaan, että 25 jätevaltiota ei ole täytäntöpannut säännöstöä, niin mikä on se, joka saa komissarin uskomaan sen, että nyt tällä kertaa jäsenvaltiot ovat valmiita tekemään tässä suhteessa kaikkeensa. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Nilsson, Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelen komission jäsenet näistä tasapainoisesta paketista. Siinä on hyvä ja huonoa, mutta me nyt kaikki löydämme sieltä jotain hyvää ja näin voimme löytää myönteisiä ratkaisuja. Eurovinjetti, sehän liittyy etäisyyteen, eli onko teillä jonkinlaista kompensaatiota niille, jotka asuvat syrjäisillä alueilla, ja onko tutkimusta näistä reaalikustannuksista, ja sitten lähetetyt työntekijät. Uskotteko, että tämä on hyvä lähestymistapa jota voidaan sitten soveltaa muilla aloilla myöhemmin. Ja näin voitaisiin sitten nähdä, ovatko kaikki tyytyväisiä. Ja kolmanneksi, miten voimme sitten antaa tämän todistustaakan yrityksille. Meillähän on tämä musta lista. Ja, ja lopuksi, ja sitten nämä parkkialueet ja kunnolliset majoitusolosuhteet. Meillä voisi olla jonkinlainen ohjelma vuoden 2020 jälkeen, suuri eurooppalainen hanke, joka liittyy näihin eurooppalaisiin verkkoihin ja parkkipaikkoihin. Tällä tavalla voidaan puuttua myöskin jäsenvaltioiden velkoihin. Kiitoksia. Edustaja Koff, viimeinen puhuja. Kiitos. Te esittelitte kahdeksan osaisen Äh, paketin. Sitten tulee vielä muita osu- osuuksia, jotka, tai tuleeko muita osuuksia, jotka liittyvät multimodallisuuteen tai sitten näihin eri alueisiin sinänsä. Sitten vielä ainakin minun äh, alueellani kabotaasisääntöjen muuttaminen äh, tulee olemaan aivan järkyttävää. Nyt jo mm, pitävät minua tosi, tosi kuumassa penkissä, koska ovat niin huolissaan. Kiitoksia edustaja Koch. No nyt sitten hyvä komissaari. Paljon kysymyksiä esitetty. On puhuttu kabotaasista, eurovinjetistä ja vaikka mistä. Nyt on teillä puheenvuoro. Hyvät kollegat, arvoisat parlamentin jäsenet, kaikki teidän kysymyksenne ovat äärimmäisen tärkeitä ja arvokkaita. Niin kaikkiin tarvii antaa erittäin selkeä vastaus. En ole varma siis, voinko antaa tyydyttävän vastauksen kaikkiin kysymyksiin, mutta palatkaa sitten asiaan ehdottomasti. Teemme kaikki, jotta voimme selventää kaikkia paketin eri osia. Vastaan näihin yleisluontoisiin kysymyksiin nyt, joita tässä puheenjohtajakin jo mainitsin. Paljon kysymyksiä, jotka koskivat lepoaikaa ja äh, kunnollisia parkkipaikkoja kuljettajille. Tässä on asia, josta jäsenvaltiot ovat jatkuvasti muistuttaneet meitä. Vieläkin täytyy taata turvalliset parkkipaikat kuljettajille. Jopa rahoitusmekanismeissamme hankkeet, joiden avulla tarjotaan turvallisia parkkipaikkoja, ovat osa näitä rahoitusvälineitä. Ne ovat siinä luettelossa hankkeita, joita tulisi soveltaa yhteisrahoitukseen. Tämän tyyppiset hankkeet sopivat myös esirhankkeisiin. Painostakaa siis jotta ne käyttäisivät tätä, jotta todella varmistettaisiin että meillä on tällaiset kunnosparkkipaikat. Mekin olemme ehdottomasti mukana. Ja minä olen kovin kiitollinen, jos voitte sitten raportoida myöhemmin minulle ja kertoa, miten asia toimii. Missä on riittämättömyyttä? Ja voimme olla yhdessä mukana sitten varmistamassa nämä turvalliset parkkipaikat. Sillä emme me voi muuten täytäntöönpanna säännöstöä. Toinen kohta koski digitalisointia ja tietulleja ja niin poispäin. Ensinnäkin selvennetään se, että jäsenvaltiot tässä vaiheessa saavat päättää siitä, velottavatko ne vai eivät. Eli se ei ole pakollista, jos ne päättävät velottaa, vuoden 2027 jälkeen. Sen täytyy olla etäisyyspohjaista ja sen täytyy sisältää myös ulkoiset vaikutukset. Se antaa kymmenen vuotta aikaa kaikille mukautua. Ennustettavuutta siis on tarjolla investointihankkeisiin ja investoijille, jotta nämä tietävät, mihin ovat sekaantumassa. Eli kun nämä digitaaliset ratkaisut on mielessä, tarjotaan oikea infrastruktuuri tähän mekanismien uudelleen mukauttamiseen. Miksi siis etäisyyspohjainen? Siksi, että Eurovinjet sellaisena kuin se tänä päivänä on, ei mahdollista näiden ulkoisten tekijöiden sisällyttämistä. Ja näin olemme halunneet kehittää järjestelmän, joka sen takaa. Se on ainoa tapa edetä siis. Kun katsotaan tätä tasapainosta lähestymistapaa, ensi vuosi 2018 on multimodaalisuusvuosi. Käsittelemme yhä enemmän sitä, millä tavalla tasapainottaa eri liikennemuotoja paremmin ja miten mahdollistaa se, että multimodaaliset ratkaisut ja yhteensopivuusratkaisut voidaan ottaa käyttöön Euroopan unionissa. Me katsomme juuri niitä puuttuvia ketjun osia ja ajatuksena on se, että ennen vuotta 2030 saadaan aikaiseksi yksi yksittäinen kerros toimintaa eurooppalaisen liikenteeseen ja kuljetukseen. Meillä on kuitenkin paljon tehtävää. Tavoitteena on nimenomaan saada digitalisointi toimimaan. Mutta nämä maksut niiden suhtaan jäsenvaltiot poikkeavat toisistaan. Ne eivät ole samoja, vaan sama mekanismi on käytössä ja samat standardit. Ja kun on tärkeää, että meillä on eurooppalainen ratkaisu, miksi se on tärkeää? Siksi, että tällainen hajautettu ratkaisu ei tue rajoja ylittäviä palveluita. Ei yhtenäismarkkinassa ei ole muusta kysymyskään kuin siitä, että meillä on nimenomaan näitä rajoja ylittäviä palveluratkaisuja. Siksi otamme käyttöön nyt puitteiston, jonka avulla meillä on tällainen yksi asiointipiste, joka nyt sitten ensimmäistä kertaa voi toimia ja saadaan aikaiseksi tällainen palvelutarjoaja, palveluntarjoamissopimus yhden palveluntarjoajan kanssa. Yksi lasku, yksi palveluntarjoaja, mutta monta palvelua yhdelle operaattorille. Tämä on tärkeä askel eteenpäin. Tiedän, että se on haasteellista monille, sillä tässä nyt ravistellaan sellaista järjestelmää, joka oli oikein tuttu kaikille, vaikka ei se ollut hyvä ratkaisu. Tiedän, että tämä on siis haasteellista, mutta auttakaa meitä muokkaamaan sellaista, mitä tarvitaan vuoteen 2030 mennessä. Mehän olemme tässä nyt sitä tekemässä. Yrityksemme ovat jo investoimassa näihin yhdistettyihin ratkaisuihin, autonomisiin ratkaisuihin. Ja tämä on tarpeellinen askel, jotta voidaan tämän kaltaisia toimia tehdä. Kun katsotaan sitten näitä hallinnollisia taakkoja myös pienille toimijoille. Voimme tarjota teille sen analyysin, joka meillä on olemassa. 60 prosenttia hallinnollista taakasta vähenee. Se on ihan valtava määrä. Miten kaikkien näiden tietokanta tietojen välitysten avulla kuljettajilla ei enää tarvitse olla kolme neljä matkalaukullista asiakirjoja mukana, vaan kaikki tapahtuu hallinnolta toiselle tietokantavaihtojen avulla. ERRU tietokantojen avulla yhdistetään tiedot. Eli valtava yksinkertaistus. Toivon näin, että meillä on lisätilaisuuksia vielä selvittää tätä teille paremminkin. En tiedä paljonko tässä on nyt aika vielä jäljellä. Maat saavat itse päättää, mistä tienkäytöstä velottavat. Ei komissio sitä mene määräämään. Mutta sitten kun se päätös on tehty, niin sitten me käytämme samaa menettelyä. Eli ei enää 50 eri tarraa ikkun, ikkunan ruudussa. Asia hoidetaan sähköisesti. Ja tehän tiedätte, että tämä infrastruktuurin kuorma-autoille tai rekoille, kun tästä tulee pakollista 2020 tai 2025, Silloin tiedetään, mikä meillä on tulossa. Ja niin, ja vielä yksi asia. Emmehän me nyt tätä lukua ihan tyhjästä repäisseet, vaan kysymme kaikilta mm, maksupalvelujen tarjoajilta, mikä on tämä teidän vanhenemisen aikana, milloin teillä seuraavat investointisyklit käynnistyvät. Tällainen luku se sitten saatiin, kun otettiin huomioon olemassa olevan infrastruktuurin vähennyssyklit. Eli että me emme puutu siihen rahaan, jota nyt on jo käytetty olemassa oleville käyttäjille. Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti, hyvä komissaari, siitä, että tulitte tänne luoksemme. Olitte vielä vähän pidempäänkin kuin mitä oli tarkoitettu. No kuitenkin onnitella teitä ja varmasti palaatte luoksemme hyvin nopeasti. Ovi on avoinna. Haluamme toimia rakentavasti ja kyseessä on paketti, johon ei hurahda kuukautta tai kahta, vaan useita. Ja meidän täytyy saada aikaiseksi komission parlamentin välille hyvä keskusteluyhteys. Kiitoksia, että olitte täällä, hyvä komissaari. Alors, Madame la commissaire va rester avec nous. Komissaria tänne seuraamme. Mutta lyhyt keskeytys internetlähetykseen. Ja muu yleisö poistukoon salista, koska jatkamme kokousta suljetuin ovin. Annan hieman aikaa, saatte poistua salista, ne joilla ei ole oikeutta täällä olla. Et peuvent rester. Toutes les députés. Peuvent rester les députés. Me pitävät. Sihteeristö tietenkin. avustajat myös